Mes chers collègues, je vous propose de commencer No niin, kollegat, käynnistämme kokouksen. Kaikki nyt eivät vielä ole paikalla, mutta meillä on paljon tavaraa esityslistalla, joten ei nyt hukata enempää aikaa. Te olette nähneet esityslistaluonnoksen. Ehdottaisin täsmennyksiä, siis ei muutoksia, mutta täsmennyksiä tähän järjestykseen, jossa näitä asioita käsitellään. Ensin Gajerin mietintö, koska kansainvälinen televisiokanava on tullut kuvaamaan häntä nyt kokouksen aluksi, eli otamme hänen mietintönsä eli kohdan 10 aluksi. Sen jälkeen Materan mietintö, mikäli Barbaran paikalla, on paikalla. Eli käsittelemme sinun mietintösi välittömästi Gairin jälkeen. Ja sitten käsittelemme monivuotisia rahoitusnäkymiä ja neuvotteluita ennen kello 10.45. Böke joutuu silloin lähtemään kokouksesta. Jos ei siis ole huomioita, niin toimimme näin. Olen kanssanne iloinen tästä kansainvälisestä naistenpäivästä. Ja onnittelen kaikkia naisia, jotka kunnioittavat meitä läsnäolollaan ja osallistumisellaan ja pätevyydellään ja kaikella muulla. Ja tämä koskee siis parlamentin jäseniä ja kaikkia muitakin. Ja on ihan normaalia, että juhlistamme naisia näin karkausvuotena. Sitten kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Mitään vastalauseita ei ole tullut delegoituun juridiseen säädökseen, jolla Syyriä suljettaisiin Euroopan investointipankin ulkopuolelle. Eli tämä ehdotus on siis hyväksytty. Sitten tiedoksenne Euroopan parlamentin yksiköt käynnistävät kokeen, joka liittyy erityisvaliokuntaan, joka koskee paperin käytöstä luopumista. Eli meillä on nyt sähköistä kauppaa, sähköisiä kokouksia, sähköpostia ja niin edelleen. Ja budjettivaliokuntana – Siis tämähän koskee kaikkia Euroopan parlamentin valiokuntia. Eli me voimme jakaa lainoja. Eli meillä on puolitusina iPadia. Eli jotkut jäsenet muutaman viikon ajan voivat käyttää iPadia, jos he sitoutuvat siihen, etteivät he enää lue tai kirjoita paperille mitään otamme vastaan ehdokkuuksia ja sitten valitsen koordinaattorien kanssa jonkun, jos jäseniä ehdokkaita on liikaa. Lopuksi vielä ilmoittaisin, että edellisessä koordinaattorien kokouksessa sovittiin siitä, että tehdään tiettyjä nimityksiä ja kollega Ashworth on nimetty EKR-ryhmästä hallinnollisten kulujen ja petoksen torjunnan asian suhteen. Tässä on ja Herkules kolmonen ja Perikles mukana. Ja hän on myöskin valmistelija tilastojen suhteen. Ja Sidonia on nimetty valmistelijaksi Erasmus for All-ohjelman osalta. Janadinski on IPA 2 asian valmistelija ja hän käsittelee myöskin laajentumista EU:ssa. Sitten kollega Abad on jättänyt budjettivaliokunnan, mitä tietysti pahoittelemme, mutta hänen tilanne on tullut Koslovski, joka on nyt paikalla. Ai, hän ei ole paikalla. No. Nikoslovski siis on EKR-ryhmästä, ei kun EPPstä. Sisäinen tilanne on tullut Koslovski asioissa, jotka hänelle oli annettu. Siis olen vähän puoliunessa vielä. No sitten ulkopolitiikan alalla ydinturvallisuusväline ja uudet kumppanussopimukset. Sitten Maria Carvalho tekee sitten lausunnon Galileosta. Eli tässä tiedonannot. Sitten kohta kolme. Pöytäkirjat edellisestä kokouksesta 6. helmikuuta. Eli jos kokouksen loppuun mennessä ei tule mitään huomautuksia, niin pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Sitten Siirrymme suoraan kohtaan 10. Eli Euroopan sosiaalirahasto. Ja puheenvuoron saa esittelijä Gaier televisiokameroiden edessä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös joustavuudestanne tämän esityslistan järjestyksen muuttamisen suhteen niin, että todella saatiin tämä sosiaalirahasto ensimmäiseksi esityslistan kohdaksi. Me Euroopan parlamentin budjettivallan käyttäjät teemme, valmistelemme lausunnon työllisyysvaliokunnalle tästä asiasta ja taustalla on uusi direktiivi liittyen sosiaalirahaston käyttöön tulevalla ohjelmakaudella 27 jäsenvaltiota, 23 miljoonaa työtäntä ja 113 miljoonaa ihmistä, joita uhkaa köyhyys ja syrjäytyminen. Ja näinpä Euroopan unionin tärkein väline työttömyyden torjumiseksi on sosiaalirahasto. Sitä kehitetään entisestään. Ja nyt strategioita ja painopistealueita kehitellään niin, että päästäisiin täystyöllisyystavoitteeseen. Jotta maantieteellistä liikkuvuutta lisättäisiin ja sosiaalista syrjäytymistä todella torjuttaisiin ja sosiaalista osallistumista parannettaisiin. Komissio, komissiolla on neljä aihepiiriä, nimittäin työntekijöiden liikkuvuus, investoinnit koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen, sosiaalisen osallistumisen parantaminen ja myös toimielinten kapasiteetin parantaminen ja tehokkaampi julkinen hallinto. No, ei tämä ehkä nyt ole aihe, joka välttämättä sosiaalirahaston kohdalla ensimmäisenä juolahtaa mieleen, mutta kun nyt katsotaan juuri talousarvion valvontanäkökohtaa, füge hinzu, der Europäische Sozialfonds ein positiv. Ja näin sosiaalirahasto on äh, merkittävässä roolissa ja siksi juuri hallintokapasiteetti prosentti Euroopan unionin jäsenvaltioissa, erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla, on kyllä hyvin järkevä poliittinen tavoite. Nämä, nämä neljä mm, painopistealuetta, aihepiiriä luonnollisesti kehittyvät yhdessä, yhteistyössä alueiden kanssa. Eli kun katsotaan näitä tavoitteita, niin alue itse voi päättää mikä näistä aihepiireistä on kaikkein tärkein. Tämä päätös tehdään yhteistyössä unionin kanssa. Komissio haluaa, että vähintään 20 prosenttia sosiaalirahaston varoista käytetään juuri sosiaalisen mukaanoton, sosiaalisen osallistumisen piiriin ja juuri siihen, että ihmiset saadaan takaisin työmarkkinoille. Myös kohesiopolitiikalle tämä on äärimmäisen tärkeää. Vähemmän kehittyneet, vähiten kehittyneet alueet, niiden tulee käyttää sosiaalirahaston varoista vähintään 25 prosenttia ylimenoalueiden 40 prosenttia ja kehittyneemmät alueet 52 prosenttia. Tässä kai on muiden valiokuntien välillä hiukan kiistaa. Työllisyysvaliokunta täällä parlamentissa pitää tätä kiintiöittämistä myönteisenä. Aluevaliokunta ei ole kovinkaan vakuuttunut. Aluevaliokunnan kollegat ovat sitä mieltä, että pitäisikö tämä 52 prosenttia kehittyneillä alueilla todella laittaa sosiaalirahastoja. Kun nyt pyritään täystyöllisyyteen, niin eikö juuri alueiden tulisi saada itse päättää rahojen käytöstä? No näitä asioita vielä selvitellään. Tämä nyt ei kuitenkaan välttämättä ole budjettivaliokunnan tärkein ja kiireisin tehtävä. Ehkäpä voisimme yhtäältä keskittyä artikloihin 13, 14 ja 15, eli rahoitushallintosäännökset. Tämä olisi hyvin lähellä meidän toimivaltaamme, toimialamme. Minä luonnollisesti olen tarkastellut näitä kohtia hiukan tarkemmin eikä tässä mitään suuria yllätyksiä ole menojen suhteen. Ja mitä tulee tähän yksinkertaistettuun rahoitusvaihtoehtoon, tässä otetaan harppaus eteenpäin, koska komissio ehdottaa tällaisia könttäsummia. Useinhan äh, sosiaalirahastolla on aika pieniä hankkeita, pieniä kansalaisjärjestöjä on mukana jotka tekevät työtä erityisesti apua tarvitsevien ryhmien kanssa. Ja varmaan olisi hyvä, että pienissä hankkeissa nämä pienet kansalaisjärjestöt saisivat kevennettyä hallintoa, hallinnollista takaa, että tämä auttaisi niitä. Ja mitä tulee uusiin rahoitusvälineisiin, jotka tietenkin liittyvät kaikkiin rahastoihin, tämä riskinjako, oma vastuu ja nämä muut välineet ovat mukana sosiaalirahaston tukemiseksi. Ja minulla on sellainen vaikutelma keskusteluista, jota olen kollegojen kanssa käynyt, että tässä nyt ei ole niinkään kiistaa siitä, ovatko nämä välineet mielestämme oikeita vai ei. Tästä ollaan yhtä mieltä, mutta mitä tulee sitten jäsenvaltioiden tiedon anto- tai tiedottamisvelvoitteeseen, raportointivelvoitteeseen ja valvonnan tasoon, niin tästä ehkä ollaan hiukan erimielisiä ja juuri siitä, mikä voi olla Euroopan parlamentin valvontarooli. Tässä yhteydessä komissio toivoo, että delegoituun säädökseen tai delegoidun säädöksen kautta siirretään tiettyä toimivaltaa komissiolle. Tämä voidaan kuitenkin perua tietyn määräajan jälkeen valiokunta voi puuttua siinä tapauksessa, että delegoidun säädöksen puitteissa komissio tekee päätöksen, jota Euroopan parlamentti ei hyväksy. Tässä meidän mm, budjettivaliokuntana luonnollisesti on keskusteltava siitä, että voidaanko komissiolle delegoidun säädöksen kautta antaa toimivalta toimia yksin. Ja sitten tietenkin nämä tiukat budjettisäännökset säännökset voimme ehkä katsoa hiukan niiden ulkopuolellekin ja vilkaista itse sisältöä. En oikeastaan nyt halua tässä käynnistää keskustelua siitä, että onko yksi tai toinen ehdotettu toimi parempi työllisyyden torjumi, työ, työttömyyden torjumiseksi Euroopan unionissa. En minä nyt tätä tähän pyrin. Mutta budjettivaliokuntana meidän täytyisi ehkä hieman katsoa sitä, miten näitä rahastoja käytetään. Ja tietenkin kun komissio sitten haluaa synergiaa eri rahastojen välillä ja niiden yhteentoimivuutta, niin kun katsotaan sosiaalirahastoa ja uutta ohjelmaa, joka koskee sosiaalista kehitystä ja innovaatioita, kollega Estel on tästä vastuussa, niin pitäisikö meidän ehkä kuitenkin vaatia hiukan tiukempaa rajaa tälle välille? Niin, että nämä ohjelmat profiloituisivat myös irti toisistaan. Ja mikä on sosiaalirahaston rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa? Minun poliittinen mielikuvitukseni ei kyllä riitä niin pitkälle, että miten ihmeessä sosiaalirahastoa voisi <laughs> käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan. Eli ehkäpä sitä voisi tältä osin hieman keventää niin, että joka ikistä EUn tavoitetta ei toisteta joka ikisen rahaston kohdalla. Tämä varmaankin eh, tekee aika epäselväksi sen, että mihin tämä rahasto oikeastaan on tarkoitettu. Kiitos. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Surjan. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon egyetértek az előadónknak. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijän viimeisen huomion kanssa ja myöskin muun sisällön kanssa. Voisin tuoda muutamia kohtia uudelleen esiin ja selvittää, kuinka me näemme tämän asian. Euroopan sosiaalirahasto on rahasto, joka on ollut olemassa vuosia. Ja työllisy- työttömyys on myöskin ollut suurta jo monia vuosia. Voimme siis esittää kysymyksen, missä määrin tätä rahastoa käytetään hyväksi ja täyttääkö se päämääränsä. Meidänhän täytyy saavuttaa tämän sosiaalirahaston tavoitteet sen käytössä. Sosiaalirahasto ja työttömyys tuovat esiin joitakin kysymyksiä ja voisimme pohtia, toimivatko asiat hyvin vai eivät. Muutokset ovat tässä toivon säde. Voimme toivoa, että tulevaisuudessa onnistumme käyttämään rahastoa tehokkaammalla tavalla. Eurooppa 2020 strategia sisältää tavoitteemme, päämäärämme ja meidän täytyy muokata sosiaalirahaston käyttöä ja tällä rahastollahan ei kuitenkaan ole omaa erityistä budjettia. Meidän täytyy pyrkiä toteuttamaan olemassa olevissa puitteissa päämääriä. Olen samaa mieltä siinä, että meidän pitäisi samantyyppisten rahastojen käyttöä lähentää sosiaalirahaston käyttöön, kuten aluekehitysrahaston tai kohesiorahaston, kaikkien näiden rahastojen sääntöjen pitäisi olla samantyyppisiä. Uskoisin, että tässä maaseudun kehitysrahasto kuuluu tähän kokonaisuuteen. Näistä asioista on kolme eri komission jäsentä vastuussa, enkä usko, että se on näiden rahastojen käytölle eduksi, sillä näillä rahastoilla on samat päämäärät ja näiden rahastojen suhteen tai näiden kysymysten suhteen en usko, että voimme odottaa nyt enää tulevaisuutta. Kuitenkin on toivoa komission puolelta. Meillä on valvontajärjestelmä, jotka tekevät mahdolliseksi seurata sitä, missä määrin ja kuinka tehokkaasti jäsenmaat ja alueet käyttävät näitä rahastoja hyväkseen. Jos me voisimme tarjota ratkaisun työttömyysongelmaan näiden rahastojen käytöllä, me onnistuisimme vähentämään työttömyyttä. Me toivomme, että hyötyjä ilmenee. Kuitenkin tiettyjä riskejä on olemassa. Meidän täytyy valvontaa varten saada enemmän tietoja alueelta. Alueiden pitää antaa enemmän tietoja. Joka tapauksessa meillä on sellainen mielikuva, että vaikka kaikki puhuvat yksinkertaistamisesta, näiden rahastojen käytössä yksinkertaistamista ei ole tapahtunut. Näissä projekteissa sitä ei ole tapahtunut. Meillä on mielikuva, että suuri määrä hallinnollisia velvollisuuksia on olemassa ja niiden määrä kasvaa. Puheenjohtaja tässä oli kansanpuolueen kanta. Uskon, että kun saamme mietinnön ja kuultuamme sen esittelijää, voimme tukea mietintöä ja tulemme näkemään, missä määrin taloussosiaalikomitea, mitä tulee kuulemaan. Uskon, että tässä on liian aikaista puhua mistään luvuista. Luvuthan kuuluvat seitsemän vuoden rahoituskehykseen. Kiitoksia. Kiitos, Tän Goldmanis. Dank vielmals. Ich versuch's ein bisschen in Deutsches. Kiitos. Yritän puhua saksaa. Minä suosittelisin valmistelijalle ensinnäkin, kun katsotaan tämän vuoden helmikuun ensimmäisen päivän tapahtumia, voidaan nähdä, että hyvien sosiaalirahaston äh, rahojen vastaanoton äh, välillä on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Jotkut ovat todella hyviä, toiset huonoja. Ero on 63 prosenttia ja 19 prosenttia. On maita, euroalueen maita, joiden taso on parinkymmenen prosentin luokkaa 21-23 prosenttia. Ja tämä on mielestäni asia, jota budjettivaliokunnan täytyy tarkastella. Ei käy. Tämä on huono asia. Heidän täytyy osoittaa, miksi erot, näin suuret erot, ö, ovat vielä olemassa näin kuudennen vuoden aluksi. Ja jos katsotaan näitä lukuja, ne ovat vain integraatiolukuja, koska meillä on vielä kaksi alaohjelmaa. Toinen on niin kutsuttu pehmeä ohjelma, soft program. Ihmisiä koulutetaan kaksi, kolmekin kertaa. He ovat siis työttömiä, joita koulutetaan. Ei tässä nyt suurempia investointeja tarvita, infrastruktuuriakaan ei tarvita näitä asioita varten. Ja sitten on vielä toinen alaohjelma, inhimillisten voimavarojen infrastruktuuri. Ja sitten luvut ovat vielä kolme kertaa huonompia. Kun otetaan parhaat maat 60 prosenttia ja sitten katsotaan kuinka paljon rahaa voidaan ottaa esimerkiksi infrastruktuurihankkeita varten vastaan, käyttää, rakennetaan vaikkapa koulu tai mistä minä tiedän. Ja sitten tämä onkin viisi kertaa vähemmän ja minä kysyn, että onko tämä oikea tapa käyttää rahoja? Ei mielestäni. Sanon ihmisille, että nyt tulee uudelleen koulutus, puolen vuoden jälkeen tämä ihminen jää jälleen työttömäksi, saa sitten taas lisää koulutusta, ja jälleen työttömäksi. Kannattaisi enemminkin investoida infrastruktuureihin, rakenteisiin, ja tätä meidän täytyy komissiota kysyä koska he eivät ole antaneet meille näitä kaikkia lukuja tiedoksi. Kyllähän 60 prosenttia nyt ihan hyvältä näyttää, mutta sosiaalirahaston varojen käyttö on ehkä pari prosenttia paremmalla tasolla kuin esimerkiksi aluerahojen. Hmm, hyvä näin, mutta entäpä tulokset? Mitä näillä rahoilla saadaan aikaan? Pääasia on tarkastella esimerkiksi työttömyyslukuja. Jos sosiaalirahastovarat käytetään hyvin, niin sittenhän työttömyyden tulee laskea, eikö totta? Tätä meidän täytyy hiukan kysellä, koska tämä analyysi ehkäpä jossakin jollakin nämä tiedot on, mutta ei meillä. Eli kyllä työttömyyslukujen täytyy laskea tai täytyy voida osoittaa, että työpaikkoja on luotu. Nämä numerot on saatava, koska muuten tulevassa rahoituskehyksessä, kun käytetään 25 prosenttia sosiaalirahastoon, 75 miljardia ohjelmakauden aikana. Se on vähän kyllä, vähän kyllä paljon rahaa, eikö totta? Kiitos oikein paljon. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, vous voulez répondre? Esittelijä, haluatko vielä vastata tähän? Ja, danke, president. Kiitos puheenjohtaja. Jos sallitte, niin ihan lyhyesti. En tässä nyt turhaan vie aikaa. Kiitos näistä puheenvuoroista, herrat Surjan ja Gurmanis. Niin, tässä kyllä nyt puheenvuoroissa mentiin jo hiukan pidemmälle kuin nämä kolme artiklaa, jotka liittyvät suoranaisesti äh, rahan käyttöön rahastossa. Kyllä, voidaan toki näitä katsoa ja otin nyt, merkitsin nyt ylös nämä teidän huomionne esimerkiksi vastaanottokyvystä ja muista indikaattoreista, mitä tulee sosiaalirahaston tehokkuuteen. Katsotaan, Katsotaan nyt, mitä, miten työllisyysvaliokunnan kollegat reagoivat. Otan toki yhteyttä heidän esittelijänsä ja pyrin löytämään yhteisen linjan. Herra Surjanille ehkä, joka oli huolissaan hallinnollisen taakan lisääntymisestä. Kyllä me olemme varmasti tässä jo paremmalla tiellä. Tulevaisuudessahan uusi varainhoitoasetus joka toivottavasti jossain vaiheessa saadaan valmiiksi ja kuntoon, tulee puuttumaan siihen, miten näitä rahoja alueella käytetään. Ja kyllä me neuvoston ja komission kanssa olemme yhdessä ponnistelleet hallinnollisen äh, taakan äh, keventämiseksi sen lisääntymisen sijaan. Äh, tavoitteesta olemme täysin yhtä mieltä ja meidän kaikkien varmaankin meille kaikille tärkeää on, että me loppukäyttäjältä sitten kuulee, että emme koskaan enää halua EUlta rahaa, se on liian vaikeaa, se on liian hankalaa, monimutkaista. Toivottavasti näin ei käy. Kuitenkin pyytän kollegoita, parhaat kollegat, Miettikää, kuinka paljon byrokratiaa syntyy siitä, että Euroopan unionin varainhoitoasetus usein jäsenvaltioiden, minun tapauksessani Saksan osavaltion varanhoitoasetuksen kanssa ei ole ollenkaan samassa linjassa. Ja se virkamiesparka, joka sitten valvoo EU-rahojen käyttöä, joutuu palvelemaan kahta herraa. Kyseessä on jaettu hallinto ja näin ollen tämä virkamiesparka joutuu ottamaan huomioon niin EUn varainhoitoasetuksen säännökset kuin omansakin, ja valitettavasti ne ovat joskus ristiriidassa keskenään. Ja se virkamies parka siellä äh, sitten joutuu tämä yrittä, yrittämään vielä selittämään sille loppukäyttäjälle, joka ei sitten taatusti ymmärrä enää yhtikäs mitään, ja ei varmaankaan saa näin mitenkään myönteistä käsitystä Euroopan unionista. Eli kun EU-rahaa ottaa käyttöön, niin sitten työtaakka lisääntyykin moninkertaiseksi. Euroopan unionin edustajien, Euroopan parlamentin jäsenten tehtävä on huolehtia siitä, että jaetussa hallinnossa ei käy niin, että jäsenvaltioiden säännöt yhdessä EU-sääntöjen kanssa pikemminkin lisäävät loppukäyttäjän hallinnollista taakkaa. Ja tätä meistä kukaan ei varmaankaan halua. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Koslovskilla on joku huomio przewodniczący! w dużym uproszczeniu czasami złośliwcy mówią, że europejski... Kiitoksia. Usein sanotaan, että Euroopan sosiaalirahasto on, koostuu ihmisistä, joilla on jo tutkintoja. Ja aluetasolla meillä pitäisi olla ehkä hankkeita, joita rahoitetaan useista lähteistä – Ja tällä tavalla voidaan varmistaa, että ohjelmat ovat tehokkaampia. Ja näin meillä on myöskin konkreettisempia indikaattoreita. Kiitos. Kiitoksia. No niin. Tämä nyt oli ensimmäinen keskustelu esittelijän huomautusten pohjalta. Meillä on nyt tämä teksti vasta myöhemmin. Siis me olemme nyt hiukan etuajassa, koska 10. toukokuuta me tarkastelemme tätä lausuntoluonnosta. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 16. toukokuuta. Valiokunnasta me hyväksytään 19.20. kesäkuuta. Ja sitten tämä on työllisyysvaliokunnassa äänestyksessä 10. heinäkuuta ja sitten no vasta syyskuussa – äänestämme tästä täysistunnossa. No niin, ja kuten totesimme äsken esittelijän pyynnöstä, me siirrymme nyt kohtaan 14. Olemme edelleen sosiaalikysymyksissä, mutta nyt kyse on Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Nyt on tullut uusi pyyntö ja Barbara Matera esittelee tämän meille. Esittelykää hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin esitellä nyt tämän vuoden ensimmäisen pyynnön koskien globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa. Ja pyyntö tulee Espanjasta. Tämä on osa hakemuksia, joita tehtiin joulukuussa 2011, eli tämä liittyy vielä talouskriisiin. summa, jota on pyynnetty, on noin puolitoista miljoonaa ja tämä koskee 1138 työntekijää, jotka on lomautettu Valensian alueella rakennustoiminnasta. Yritykset ovat tunteneet kriisin vaikutukset ja ne ovat nyt yrittäneet saada pankeista luottoa ja erityisesti uusien rakennusten alalla näitä pyyntöjä on tullut. Kuten muistanette, että joulukuussa 2011 neuvosto puolsi parlamentin kantaa ja ei enää myöntänyt pidennystä tälle rahastolle kriisin vuoksi. Eli tällä hetkellä rahastoa käytetään ainoastaan globalisaation vaikutusten lieventämisen eli tuotannon siirtymiseen ja meillä on yhteisrahoitusta aluetasolla, eli se on nyt 50 prosenttia yhteisrahoitusosuus. Tässä on nyt uusi kappale tässä mietinnössä, jossa on korostettu, että meidän pitäisi neuvostossakin keskustella siitä, että nyt pitäisi saada vielä poikkeuslupa talouskriisin vuoksi. Jos en nyt väärin lukenut kansainvälisiä lehtiä, niin talouskriisi ei vielä ole päättynyt. Joten muistuttaisin kollegoille aikataulusta. 13. maaliskuuta on määräaikatarkistusten jättämiselle. 21. Marras, maaliskuuta tästä äänestetään budjettivaliokunnassa ja 28. maaliskuuta on sitten äänestys täysistunnossa. Kiitos. Très bien. Merci, monsieur. sitten Goldmanis. This one thing is not clear. And... Tässä on yksi asia, joka ei ole vielä selvä. Tähän asti me olemme äh, globalisaatiorahastoa käyttäneet tapauksissa, joissa globalisaatio on aiheuttanut ongelman, kun kilpailukyky kärsii globalisaatioon liittyvistä syistä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jossakin muualla Euroopan unionin ulkopuolella joku muu on kilpailukykyisempi ja vie tietystä yrityksestä työpaikat tai tietyltä alalta työpaikat. Mutta tässä tapauksessa pahoittelen, mutta tämä ei nyt ole tällainen kysymys. Jos rakennetaan rakennuksia, taloja ja kukaan ei sitten asu niissä, niin tämähän ei liity millään lailla globalisaatioon. Tämä on aivan väärää politiikkaa, jota hallitus on harjoittanut. Miksi meidän tällaisessa tapauksessa pitäisi auttaa? Tämä ei ole oikein. Tässä kyseessä ei ole se, että kilpailukyky olisi kärsinyt. Voidaisin kuvitella esimerkiksi, että ihmisiä työskentelee jossakin tehtaassa ja joidenkin ongelmien Intiassa tapahtuvien ongelmien vuoksi kilpailukyky kärsii, tämähän olisi yksi asia, tämä on eri asia, mutta jos vuosien ajan rakennetaan asuntokuplaa ja kuvitellaan, että ihmisiä tulee asumaan rakennuksia, joita rakennetaan hirvittävän paljon ja ulkomaalaisiakin tulee asumaan näihin rakennuksiin ja tämä ei onnistu, ja, niin ei ole oikein, että me maksamme tällaista syistä. Kiitoksia. Madame Andreasen. Kiitoksia sitten Andreasen. Well, I, <coughs> I want to support Haluan tukea herra Godmanisin huomioita. Espanjassa kriisi oli tulosta asuntokuplasta. Miten nämä ihmiset koulutetaan uudelleen? Miten nyt sanoisin? Tämä oli laiton toimintatapa, koko kiinteistö business toimi laittomasti ja hallituksen täytyy tämä hyvin vakava tilanne ratkaista. Se, että me annamme rahaa tähän, ei ole oikea ratkaisu. Se pahentaa ongelmaa entisestään. Ei näillä ihmisillä ole mitään muuta mahdollisuutta löytää työtä, koska kiinteistöbisnes on jäissä. Ja hallituksen tämä täytyy ratkaista. Tämä on aivan sopimatonta. Si. Kiitos. Barbara, haluatko vielä kommentoida? Si, grazie, presi- Kiitoksia puheenjohtaja. Vastaisin kollegalle, että tämä pyyntö liittyy vielä tähän poikkeuslupaan, joka myönnettiin asetuksen pohjalta vuonna 2009 johtuen talouskriisin vaikutuksista. Eli Valencia on pyyntänyt, että otettaisiin käyttöön rahaston varoja. Ei li- Tämä ei liity globalisaatioon. Sinähän puhuit kilpailukyvyn menettämisestä. Ei, vaan nyt puhutaan talouskriisin syistä. Eli tämä pyyntö on vastaus, sanotaan nyt vaikka, että siihen mahdollisuuteen, että voidaan käyttää tämän rahaston varoja. Ja tammikuusta 2012 lähtien kaikki pyynnöt, joita otetaan vastaan, niiden pitää liittyä pelkästään globalisaation seuraamuksiin. Eli pyytäisin, että mietitte sitä, mitä juuri sanoitte, koska on totta se, mitä kollega Andresen totesi, että kiinteistöala on nyt kriisissä. Eli keskushallinnon pitäisi antaa konkreettisia vastauksia työntekijöille, ja pitää paikkansa, että Euroopan unioninkin pitää löytää Euroopan kansallisille konkreettisia vastauksia. Ja meidän täytyy käyttää eurooppalaisia varoja. Nämä ovat varoja, jotka on varattu Euroopan kansalaisille. Tällä ei rakenneta mitään yrityksiä. Ja meidän täytyy miettiä tätä, koska meillä on vielä aikaa ennen äänestystä sekä valiokunnassa että täysistunnossa. Ja toivottavasti näinä päivinä voisitte nyt vielä muuttaa kantaanne. Kiitos. Jutta. Kiitos sitten Jutta. Kiitos. Haluaisin tukea kyllä Barbaraa. Tiedän, että mon, tämä häiritsee monia poliitikkoja äärimmäisen paljon ja tulisi se meitäkin häiritä toki, mutta kun kriisi nyt on olemassa ja meidän täytyy puolustaa työntekijöitä, kaikkihan olivat valmiit tukemaan pankkeja ja ovat edelleen ja siinähän kyse on huomattavasti isommista summista, miljardeista ja miljardeista. Jos sääntöjä kunnioitetaan, mielestäni tätä ei tulisi vastustaa. Komissiohan äh, ei tekisi meille edes ehdotusta, jos äh, sääntöjä ei kunnioitettaisi. Siis emme me voi nyt jotenkin jälkiviisaasti todeta, että tämä on työntekijöiden syytä, että mitäs menitte kiinteistöalalle töihin. Mielestäni meidän tulisi tukea Barbaran ehdotusta. Euh, no niin, kiitoksia. Wertman. Wertman on vielä pitänyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Äh. Kiitoksia. Espanjan osalta katsoisin, että Tietysti meidän pitää tukea kansalaisia. Mutta Espanjan osalta haluaisin kuitenkin todeta, että mielestäni tämä liittyy, meidän täytyy katsoa, mihin näitä rakennuksia on rakennettu, koska tiedän alueista, joille on rakennettu rakennuksia, hyvin monia. Ja sitten rannikkolainsäädännön mukaan ihmiselle sanotaankin, että kaikki käy. Ja minusta tuntuu, että meidän täytyy saada hiukan enemmän taustatietoja, jotta todellakin voisimme tehdä kunnollisen päätöksen asiasta ja pyytäisin, että tuemme Kodmanista. Eli meidän täytyy tehdä nyt ero sen välillä, missä on kriisi, missä on talouskriisi ja missä on sitten globalisaatiota. Joten meidän täytyy tarkastella tätä Espanjan tapausta kyllä vielä tarkemmin. Très bien, je vous remercie. Kiitoksia. Eli meidän täytyy olla hiukan täsmällisempiä, kuten esittelijä sanoi. Eli nämä rahaston käyttösäädökset muuttuivat ensimmäinen tammikuuta tänä vuonna. Muistutan aikataulusta vielä. Eli aikataulu. 13. maaliskuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle – 14. maaliskuuta saamme työllisyysvaliokunnasta lausunnoista, niin 21. maaliskuuta valiokuntakokouksessa äänestämme tästä. Eli saamme siihen mennessä lisätietoja eri tahoilta, joita jäsenet tarvitsevat. Eli kiitokset esittelijälle. Ja nyt voisimme sitten siirtyä kohtaan seitsemän. Eli neuvottelut monivuotisista rahoituskehyksistä. Ja aluksi toteaisin kontaktiryhmän kokouksesta, joka järjestettiin viime viikolla, ja asiasta saavat puheenvuoron esittelijämme. Parlamentti on ottanut käyttöön hiukan erityisen menettelyn seuratakseen näitä neuvotteluita monivuotisesta rahoituskehyksestä ja varmistaakseen sen koordinoinnin sen työn kanssa, jota kaikki muut parlamentin valiokunnat tekevät, jotka ovat tarkastelleet ja valmistelleet äänestyksiä kaikista te- lainsäädäntöteksteistä, jotka ovat oikeusperusta politiikalle, jota rahoitetaan seuraavista monimuotoisista rahoituskehyksistä. Kontaktiryhmän puheenjohtaja on parlamentin puhemies, siis puhemies Schulz. Ja siellä on pysyviä jäseniä, jotka ovat yhtäältä budjettivaliokunnan tiimi, joka neuvottelee monimuotoisesta rahoituskehyksestä, ja toisaalta kaikki koordinaattorit budjettivaliokunnasta, eli kaikki poliittiset ryhmät ovat mukana näiden neuvotteluiden puitteissa. Ja sitten kokouksiin kutsutaan muita parlamentin jäseniä ja ehkä esimerkiksi myöskin komission edustajia sitä mukaan, kun neuvottelut etenevät. Kokouksessa, joka pidettiin muutama päivä sitten, puhemies Schulz pyysi, että tärkeimpien valiokuntien puheenjohtajat, joita budjetti koskee, siis maatalousvaliokunta, kalastusvaliokunta, teollisuusvaliokunta, aluekehitysvaliokunta, liikennevaliokunta ja työllisyysvaliokunta. Ja muut puheenjohtajat kutsutaan sitten myöhempiin kokouksiin. Yksi tärkeimpiä kohtia, joita tarkasteltiin, liittyi siihen, millä tavalla neuvotteluita käydään yhtä aikaa näissä varoja käyttävissä valiokunnissa – Ja kun ajatellaan neuvotteluaikataulua, pitäisikö neuvotteluita käydä täysin samanaikaisesti vai olisiko parempi, että budjettineuvottelut käydään ennen lainsäädäntöneuvotteluita vai toisinpäin? No, asiasta on nyt sovittu, että kannustamme lainsäädäntövaliokuntia tekemään hyvin lainsäädäntötyönsä ja pyydämme, että enemmän ne vielä asettaisi mitään lukuja tässä vaiheessa. Jos jokainen lainsäädäntövaliokunta, joka sitten neuvottelujen loppuvaiheessa sopii luvuista, budjettisummista, jotka on varattu esimerkiksi aluepolitiikkaan tai maatalouspolitiikkaan. Jos nyt aletaan neuvotella luvuista, niin silloin ei ole mitään järkeä käydä koordinoituja neuvotteluita. Ja tietysti kaikki lainsäädäntövaliokunnat haluaisivat ottaa kantaa neuvotteluissa mahdollisimman pitkälti. Ja tämä saattaisi kuitenkin sitten haitata Euroopan parlamentin kokonaiskantaa budjettineuvotteluissa. Ajatuksena siis on, että lainsäädäntövaliokunnat menevät mahdollisimman pitkälle neuvotteluissa lainsäädännöllisestä ja poliittisesta sisällöstä, esimerkiksi yhteisen maatalouspolitiikan osalta tai Euroopan sosiaalirahastosta, josta juuri puhuttiin. Mutta niiden pitäisi kuitenkin odottaa, että me olemme puoleltamme edenneet näiden lukujen suhteen. Puhemies Schulz on ensi viikolla tulossa keskustelemaan tästä keskeisestä asiasta kaikkien valiokuntien puheenjohtajien kanssa seuraavassa puheenjo- valiokuntien puheenjohtajakokouksessa ensi viikolla Strasbourgissa tiistaina. Esittelijät ovat nyt tehneet työtä ja ovat keskenään jatkuvasti yhteydessä – ja voivat sitten kertoa tästä edistyksestä. Ja sitten toisaalta puhemies Schulz on ilmoittanut meille, että hänellä on aikomus käyttää hyväkseen kaikki mahdollisuudet tavata Eurooppa-neuvostoa tai puheenjohtajavaltio Tanskaa muistuttaakseen tärkeimmistä kannoista, joita parlamentilla on. Viime viikon Euroopan neuvoston kokouksessa hän lähetti meille jo tekstinsä, joka on saatavilla. Täytyy katsoa, että se jaetaan kaikille budjettivalikunnan jäsenille. Eli siinä on yksi kohta hänen puheenvuorostaan viime viikolla, ja hän keskittyi siinä nimenomaan eurooppalaiseen budjettiin, ja hän puhui siitä hyvin suurinpiirteisesti, mikä on ihan normaalia tässä vaiheessa, koska neuvottelut rahoituskehyksestä eivät vielä olleet viime viikolla Eurooppa-neuvoston esityslistalla. Mutta siitä tulee kuitenkin yksi tärkeimpiä kohtia kesäkuun kokoukseen. Ja tällä hetkellä me teemme työtä oman aikataulumme mukaisesti ja yritämme sitten päästä seuraavaan tärkeään vaiheeseen kesäkuun huippukokouksessa. Sitä ennen, kun ajattelemme kokouksia, joita meillä on maaliskuussa, huhtikuussa ja toukokuussa. Yleisten asioiden neuvoston kanssa esittelijämme tekevät sitten ehdotuksia ja mikäli on tarpeen ja jos on, niin missä vaiheessa pitäisi päivittää tai täsmentää tai muuttaa neuvotteluvaltuuksia, joita on annettu täysistä täysistunnossa surevaliokunnalle muutama kuukausi sitten. Ja mikäli näin on, niin sitten tarkastelemme uutta päätöslauselmaa, jonka budjettivaliokunta sitten esittelee täysistunnolle kesä, toko, kesä tai heinäkuussa. No tietenkään tästä nyt ei vielä voida tehdä päätöstä, mutta tästä on sovittu jo kontaktiryhmässä. No sitten lopuksi vielä Sitten konferenssi, joka koskee monivuotista rahoituskehystä, parlamentin välinen neuvottelu 20. maaliskuuta, eli pari viikon kuluttua. Ja se on toinen lajean. Meidän aloitteestamme budjettivaliokunta – puheenjohtajavaltio Puolan kanssa järjesti ensimmäisen tällaisen konferenssin viime lokakuussa. Ja tällä kertaa muutama kuukautta myöhemmin neuvottelut, tai sanotaan, että keskustelu nyt ainakin, no vielä ei kunnolla neuvotella, mutta ne keskustelut ovat lisääntyneet ja alkavat syventyä. Eli tämä on nyt tärkeä hetki jotta voimme laajentaa tätä keskustelua kaikkiin kansallisiin parlamentteihin ja tietysti kutsua tänne keskustelemaan myöskin edustajia 27 hallituksesta. Neuvotteluissa komissi- budjettivaliokunnan valtuuskunta tapaa ainoastaan puheenjohtaja Trion ja 23. maaliskuuta meillä on sitten edustajia 27 hallituksesta. Ja silloin meillä on mahdollisuus kutsua ystävällisesti paikalle hallitusten edustajat ja kaikkien poliittisten puolueiden edustajat kansalliselta tasolta. He voivat tulla kertomaan meille siitä, mitä he odottavat Euroopan budjetilta, mikä heidän mielestään olisi painopiste alueita Euroopan budjetissa ja millä tavalla budjetti pitäisi rahoittaa? Pidäänkö kiinni tästä tämänhetkisestä järjestelmästä? Pitäisikö sitä muuttaa? Pitäisikö olla uusia omia varoja? Onko komission ehdotus omista varoista hyväksyttävä vai onko jäsenvaltioilla erilaisia näkemyksiä? Meillä on sitten tässä konferenssissa mahdollisuus puhua näistä asioista ja sopia konferenssista ja sitten tästä kyselylomakkeesta, jonka pohjalta keskustelua sitten järjestetään. Kontaktiryhmästä, no ehkä Ramer Böge voisi täydentää ja muut esittelijät sitten tietenkin myös. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Eipä tässä nyt juurikaan mitään täydennettävää enää ole. Puheenjohtaja kuvaili tulokset viimeisimmän äh, työryhmän kokouksesta erinomaisesti. Ja nyt on todella hyvä tilaisuus koordinoida toimet ja keskustella toimista täällä talon sisällä. Ehkä sen verran voisin täydentää, että monivuotisen rahoituskehyksen esittelijä nyt torstai aamupäivissin säännöllisesti Strasburgissa kutsuu koolle niin monivuotisen rahoituskehyksen varjoesittelijät kuin lainsäädäntöohjelmien esittelijätkin, jotta tämä keskustelu on jatkuvaa. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan muulloinkin kuin silloin, kun heidän erityisistä ohjelmistaan keskustellaan. Muutenhan tällaisissa tilaisuuksissa ei juurikaan järkeä ole. Mutta todella siis tällainen tarjous on esitetty ja sitä tulisi kyllä käyttää. Lisäksi viittasitte siihen, että tämä kontaktiryhmä on ollut yksimielinen siitä, että tässä vaiheessa ei käytettäisi numeroita, lukuja, mitä monivuotisiin ohjelmiin tulee. Henkilökohtaisesti olen edelleen sitä mieltä, että tämä on oikea tapa toimia. Tiedän kuitenkin, että jotkut Euroopan parlamentissa ovat toista mieltä. Siksi on tarpeen mahdollisimman pian valiokuntajien puheenjohtajakokouksessa tai puheenjohtajakokouksessa tehdä päätös tästä asiasta niin, että me todella etenemme asiassa yksimielisenä yhtenä rintamana varmasti kollega Kalfin on aivan samaa mieltä kanssani, meillä kummallakaan esittelijänä ei olisi ongelmaa päättää ottaa mukaan numerot kaikista 72 ohjelmasta, jotka ovat yhteispäätösmenettelyn alaisia, mutta kun tämä saattaisi johtaa riviemme hajaantumiseen, niin siksi olemme nyt päättäneet olla näin toimimatta. Pelkäämme siis, että tämä aiheuttaisi meille lisäongelmia. Toinen asia, joka mielestäni on tarpeen, on sen selvittäminen, että olemmeko kaikki sitä mieltä, että lainsäädäntömenettelyn valmistelu tässä vaiheessa mielestäni enää ei tätä yhteistä julkilausumaa tarvita niin kuin viime kerralla. Voi olla, että tämä hermostuttaa toista osapuolta, mutta ei se mitään. Mutta että ollaanko yhtä mieltä siitä, että ensimmäisen käsittelyn käsittelyn valmistelu tehdään valiokunnassa ehkä ilman loppuäänestystä. Jos meillä on erilaiset menettelyt eri valiokunnissa, mm, riskinä on se, että ne, jotka toimivat, toimivat nopeammin, koska asia ehkä ei ole niin monimutkainen, pyrkivät saamaan aikaan jotain tällaisia osa sopimuksia, omia sopimuksia, ja tämä johtaa sitten tällaiseen dominovaikutukseen. Tämä riski on olemassa ja todella toivon, että näin ei käy. Ehkä sihteeristö ei valmisteluissa, aikataulun valmistelussa muuten voi toimia, mutta jotkut ovat päättäneet jo, että loppuäänestys täysistunnossa valiokuntaäänestyksen jälkeen toimitetaan esimerkiksi kesäkuussa, heinäkuussa tai syyskuussa tai lokakuussa. Näin ei saisi olla, vaan olisi hyvä, että nämä todella koordinoitaisiin keskenään. Puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa on keskusteltu ja olisi tärkeää varmaan meidän korostaa kahta asiaa. Ja myös komission tasolla ehkä täytyisi käydä tästä yksityiskohtaisempia keskusteluja. Eli saammeko me käyttöömme paitsi tämän parin kolmen sivun mittaisen asiakirjan, jossa kukin ohjelma kuvaillaan, vai saammeko myös taustatiedot. Tästähän keskustellaan puheenjohtajavaltion johdolla ja meidät tätä ulkopuolella ja tässä syntyy sellainen vaikutelma, että meiltä ehkä salataan tietoja, joissa mahdollisesti on jo näitä numeroitakin mukana. Ja minä toivon, että tämä asia selvitetään lopullisesti ihan tässä työn aikana, koska muuten se joudutaan sitä selvittämään poliittisella tasolla ja se olisi epätoivottavaa, sanon tämän suoraan komissiolle. Tähän liittyy luonnollisesti myös se, ja meillä on itse asiassa näin luvattukin, että saamme puheenjohtajavaltion kannat eri neuvottelulaatikoista ajallaan niin, että voimme niihin myös reagoida ajoissa. Koska näin ennalta, kun ajatellaan vaikkapa yleisten asiainneuvoston kokousta, siellähän käydään eri tasoilla näistä eri neuvottelulaatikoista jo keskustelua. Tuleeko niihin sisään numeroita jossain vaiheessa, sitä emme tiedä, mutta me emme ole keskustelussa mukana, emmekä myöskään yleisten asian neuvostolle saa toimitettua omia kantojamme ja jos näin on, niin on suurena vaarana se, että kesäkuussa syntyy ongelma. Olisi viisasta nyt toimia niin, että tätä ongelmaa ei synny ja siksi vetoan tässä ja tänäänkin puheenjohtajavaltio Tanskaan, että se toimittaisi meille kaikki tiedot ajallaan niin, että meidän kontaktiryhmämme voi ajoissa reagoida ja että asioita ei heitetä eteemme pöytään sitten siinä vaiheessa, kun on liian myöhäistä, kun yleisten asian neuvostolla on jo ikään kuin lopulliset versiot näistä eri neuvottelulaatikoista edessään. Kiitos. Kiitoksia, tämä nyt tuli selväksi. Jean-Luc, haluatko täydentää tätä? Copac <coughs> a minä en usko, että tässä on paljon lisättävää enää, hyvä puheenjohtaja. Minä uskon, että te aiotte nyt kestellä näitä asioita. Pian minulla on tiettyjä huolia, mitä tulee 22. kokoukseen, sillä minua pelottaa, että me emme saa nyt niitä asiakirjoja, mitä me olemme pyytäneet komissiolta mitä tulee kokonaiskuvaan, eli siihen, minkälaisia vähennyksiä nyt kansallisten tulojen mukaan on tehty. Ja niin kauan kuin meillä ei ole tätä keskustelua kansallisten parlamentin edustajien kanssa, on vaikeaa, sillä minä pelkään, että meillä ei ole tässä läheistä lähestymistapaa. Meillä ei ole tosiasioihin perustuvaa äh, pohjaa keskustelulle. Sitten omien varojen kysymyksessä äh, keskustelussa mukaan oleva Tanskan puheenjohtajamaan edustaja ei ole vielä antanut tietoja siitä, äh, mikä tilanne on. Tässä ei paljon ole äh, konkreettista, mutta uskoisin, että tässä olisi sellainen riski, että puhutaan vain menoista äh, kesäkuussa. Merci Jean-Luc. Euh, Kiitoksia. Sen lisäksi, mitä Jean-Luc nyt sanoi näistä luvuista – Eli näitä lukuja on jo kuukausikaupalla pyydetty komissiosta. Eli mitä seuraamuksia näistä olisi kullekin jäsenvaltiolle, kun supistetaan kansallisia maksuosuuksia, joka mahdollistaisi sen, että vähitellen otetaan käyttöön uusia omia varoja. Se on tietysti avainkysymys, joka kiinnostaa kansallisia parlamentteja ja hallituksia. Koordinaattorien pyynnöstä olen lähettänyt kirjeen komission jäsen Lewandowskille, jossa pyydetään, että seuraavassa kokouksessa, eli 21. maaliskuunta, eli en, juuri ennen 22. päivä järjestettyä konferenssia, hän ei päässyt aikaisemmin eikä tänään paikalle. Eli hän tulee silloin valiokuntaan kokoukseen suljetuin ovin. Ja silloin hän antaa meille näitä lukuja ja olen pyytänyt, että hän toimittaisi meille kaikki nämä luvut, jotka liittyvät maksujen käyttöön, eli vuoden 2013 budjettiin, eli maksumäärärahoihin, ja miettisi myötenkin sitten vuoden 2012 lisätalousarvioita, koska tämä kriisi tulee laajenemaan huomattavasti näiden maksujen osalta tänä vuonna. Meidän täytyy myöskin katsoa, voitaisiinko 22. päivä sitten jakaa nämä kaikille konferenssin osanottajille, mutta se täytyy sitten katsoa 21. päivä. Jos Raimerille sopii, niin ehdottaisin tietysti, että hän tulisi valiokuntien puheenjohtajien kokoukseen Kalfinin ja muiden esittelijöiden kanssa – Ja ensi viikolla siis Schulz tulee myöskin paikalle esittelemään kontaktiryhmän päätelmiä. Sitten muita puheenvuoropyyntöjä. Göran Färm. Thank you, Chair. Um, unfortunately, our... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Valitettavasti äh, Kalvin meidän varjoesittelemme ei ole täällä paikalla. Hän on Kreikassa tärkeissä asioissa joten en nyt voi sanoa, että hän, puhun hänen puolestaan, mutta puhun ryhmän puolesta. Meillä on ollut paljon keskustelua monivuotoisen rahoituskehyksen liittyen, strategian liittyen. Olen Raimarin lähestymistavan suhteen aivan samaa mieltä ja sen suhteen, mitä te sanoitte, hyvä puheenjohtaja. Uskoisin, että on erittäin tärkeää, kun ajatellaan, kuinka tärkeä enemmistö suureen valiokunnassa meillä oli. Meillä oli ehkä 80 prosenttia talosta takanamme. Tämä enemmistö täytyy säilyttää. Se on hyvin tärkeää, sillä jos se hajoaa, me häviämme nämä neuvottelut. Me tarvitsemme neuvotteluissa, jos me haluamme neuvostoa vastaan käydä vahvasti neuvotteluja, me tarvitsemme tätä enemmistöä. Ja yksi suuri huoli on se, että jos alakohtaisia sopimuksia voitaisiin tehdä etukäteen, ne voisivat olla hyviä tietyille valiokunnille tai tietyille poliittisille ryhmille, mutta ne aiheuttaisivat muille ongelmia. Tämä on se päähuoli, joka on olemassa. En nyt halua sanoa, että haluaisin omia ryhmiämme tai valiokuntiamme tässä suitsia, mutta ongelma on se, että saatamme joutua sellaisen uhan alle, että neuvosto pyrkii hoitamaan heille tärkeät kysymykset, mutta sitten meille tärkeät asiat voisivat jäädä sivuun. Tämä voi olla hyvin suuri ongelma. Tällaisia ennakko sopimuksia, alakohtaisia sopimuksia ei pidä hyväksyä. Se saattaa uhata tässä talossa olevaa vahvaa enemmistöä. Minulla ei ole mitään äh, sitä vastaan, että arvioimme lukuja. Kuten Jean-Luc sanoi, me tässä tarvitsemme lukuja. Voimme analysoida tarkemmin sitä, mitä sure mietintö tarkoittaa. Ja mitä tällainen sopimus tulevaisuuden kannalta tarkoittaisi? Minä uskon, että tämä olisi erittäin tärkeää. On hyvin tärkeää, että meillä olisi puheenjohtajakokouksessa ja puhemiestössä tässä hyvin tärkeä yksi mielisyys, sillä jos me näissä asioissa jakaudumme, silloin voimme joutua ongelmiin. Olen tässä siis samaa mieltä ja olisin erittäin sen kannalta, että valiokuntien puheenjohtajien ja puheenjohtajien suhteen pitäisi olla yksimielisyys asiassa. Joo. Kiitoksia. Tästä tärkeästä asiasta unohdin sanoa, että neuvosto on nyt samassa tilanteessa kuin me. Tietysti Eli maatalousministerit tietysti haluaisivat sopia parlamentin maatalousvaliokunnan kanssa saadakseen mahdollisimman suuren lukeman. Eli neuvostolla on sama ongelma sisäisen organisaation suhteen kuin meillä. Ja tästä syystä aikaisemmin neuvottelut alkoivat yhteisellä julistuksella kaikista toimielimistä, jotka liittyivät tähän menettelyyn, jota noudatetaan. Ja kontaktiryhmässä esittelimme alustavan suunnitelman toimielinten yhteinen julkilausuma, jolla varmistetaan, että neuvottelemme todellakin näistä luvuista. Ensimmäinen reaktio kuuden valiokunnan puheenjohtajalta oli aika kielteinen. Me emme siis jatkaneet tällä tiellä. Tämä kysymys jätettiin avoimeksi, mutta mielestäni nyt tulee käymään niin, varmaankin, että neuvosto pyytää meiltä tällaista julkilausumaa, koska sillä on samoja tarpeita kuin meillä. Eli varmaan pian saamme kuulla, voimmeko kirjata nämä periaatteet ja sitoutua niihin yhteisesti, vai jatkammeko sitten vähemmän muodollisessa menettelyssä. No sitten esittelijät, Jöran oli tavallaan varjoesittelijä tai sijainen. Seuraavaksi Anne. Very briefly to say. No ihan lyhyesti. Tuen tätä kantaa ja haluan, että rintamamme säilyy ehjänä. Lisäksi meidän täytyy muistaa surevaliokunnan kanta ja tukea sitä. On tärkeää todeta, että sen lisäksi, mitä koimme viimeksi, kun rahoituskehyksestä neuvottelimme, kaikki hyväksyivät komission ehdotuksen lähtökohtana. Neuvostossa on erilaisia kantoja, mutta ne, jotka haluavat leikkauksia, eivät vaadi koko ehdotuksen pyyhkäisemistä pöydältä, vaan pikemminkin noin 10 prosentin leikkaustasoa. Ja surevaliokunnassahan meillä oli hyvä keskustelu komission jäsenten kanssa ja par- parlamentin eri valiokuntien esittelijöiden kanssa. Jutan kyvykkäällä johdolla näitä keskusteluja käytiin. Ja voidaan todeta, että se mitä meillä nyt on ehdotuksena komissiolta heijastelee pitkälti surevaliokunnan kantoja ja keskusteluja. Eli ei toki ole niin, että tämä ehdotus olisi kovin kaukana parlamentin eri alakohtaisten valiokuntien kannasta. Jotkut ovat näin väittäneet, mutta niin ei suinkaan ole. Ja mielestäni tämä merkitsee sitä, että oikein hyvin voimme ottaa askeleen taaksepäin ja todeta, että voidaan keskustelua sisä, käydä sisällöstä, voidaan äänestää valiokunnassa, mutta ei viedä tätä täysistuntoon eikä laiteta lukuja ehdotukseen. Ainoat numerot, joita tällä hetkellä on käytettävissä ovat suuntaa antavat ehdotukset surevaliokunnalta ja niin kauan kuin neuvosto ei ole kantansa kertonut komission ehdotukseen, mekään emme numeroita voi lyödä pöytään. Voi olla, että neuvostossa on erilaisia kantoja, erilaisia ääniä, muitakin ääniä kuin ne leikkauksia vaativat äänet. Eli meidän täytyy nyt odottaa neuvoston kantaa. Tilanne on äh, hyvin hankala ja hyvin monet eri osapuolet ovat tässä tätä soppaa keittämässä. Mutta pidetään pää kylmänä. Ja kunnioitetaan suuren valiokunnan linjaa, ainakin siihen asti, että saadaan ihan uusia tietoja. Kiitos. Näin on. Jos tehdään nyt sotilasvertaus, No sotilasvertaukset nyt rauhan Euroopassa, ne eivät ole ihan kiva juttu, mutta Surealivilkunnan kunta on onnistunut saamaan aikaan tämän enemmistön 80 prosenttia. Ja meidän täytyy ehdottomasti oltava yhtenäisiä mahdollisimman pitkään. Jos yhtäkkiä joku lähtee sooloilemaan, sen jälkeen joku toinen ja kolmas ja niin edelleen, niin silloin me olemme täysin epäjärjestyksessä jo ennen kuin tapaamme siis vastustajan, joka nyt on paikalla ja jota tervehdin ystävällisesti, mutta meidän kannattaa siis pysyä yhtenäisenä mahdollisimman pitkään. Kun taistelu alkaa, niin sitten tilanne on pahempi ja ehkä siinä vaiheessa enemmistö ei enää olekaan ihan 80 prosenttia, mutta nyt täytyy olla kärsivällisiä ja sehän on kaikkein vaikeinta politiikassa, kärsivällisyys mutta meidän täytyy kuitenkin olla yhtenäisiä ja tästä varmaan ollaan pitkälti samaa mieltä. Seuraavaksi James Ellis. Euh, niin nyt on vaikea olla kärsivällinen, kun on potilas edessä. Puhuisin nyt tästä periaatteesta, jos nyt oikein ymmärsin. Eli kun olemme yhteydessä kansallisiin parlamentteihin. Se, mistä mainitsit, Ala, on se, että meidän kannalta on erittäin tärkeää, että he ovat meidän puolellamme eivätkä meitä vastaan. Eli meidän pitäisi käydä keskusteluita ja meidän pitäisi saada heidät vakuuttuneeksi olemaan meidän puolellamme. Eli marraskuun kokouksessa valiokunnassa minusta tuntui, että olimme hyvin eurooppalaisia, eikä kansallisten parlamenttien ollut mahdollista ilmaista kantaansa. Ja ilmapiiri oli aika kielteinen, ainakin minun mielestäni. Ja sitten kun meillä oli täysistuntosalissa kokous, jossa oli Barros ja Van Rompuy mukana, se oli hiukan erilainen. Ja tunsimme, että siellä saatettiin puhua avoimesti – siellä puhuttiin menettelystä, voidaanko tätä menettelyä helpottaa. Ja näin todettiin, että tällä tavalla asiat on sovittu, ettekä enää voi sitä muuttaa. Sitten sisältöön liittyvä kysymys, mutta Barroso mielestäni oli oikeassa. Toimielimissä Euroopan tasolla puhutaan hyvin paljon vuodesta 2020. Oman maani tai mikään muunkaan maan ministeri ei koskaan ole puhunut tästä hankkeesta millään sektorilla. Eli toisaalta käydään eurooppalaista keskustelua eurooppalaisista toimielimistä ja sitten on kansallista keskustelua, joka on täysin sama. Se liittyy työllisyyteen ja kasvuun. Emmekö voisi nyt käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi 20. maaliskuuta ehkä muissakin toimielimissä ja myöskin budjettipäätöksissä – ja kannustaa jäsenvaltioita, erityisesti hallitusten ja valtioiden päämiehiä ja muita ministereitä puhumaan näistä ohjelmista, koska niitähän käytetään myöskin kansallisella tasolla. Ja sanon tämä vain siksi, että voisimme käyttää julkista rahoitusta järkevällä tavalla. James. Kiitoksia. No henkilökohtaisesti tuen huomioitasi mitä tulee tähän henkeen, ilmapiiriin 22. maaliskuuta, me olemme ottaneet opiksi ensimmäisistä kokemuksista 20. lokakuuta. No, sehän nyt oli ensi, ihan ensimmäinen kerta. Ja ilmiselvästi kaikki, mikä oli yhteisöllistä, oli liian tärkeää. Ja ensimmäinen puolipäivää, jossa Euroopan komissio esitti mielenkiintoisia ajatuksia, mutta jotka sitten eivät olikaan kovin hyödyllisiä. Eli kansalaisjärjestöt saivat lähinnä puheenvuoron ja ne, jotka ovat Euroopan budjetin edunsaajia. Eli kaikki katsoivat, että se oli hienoa. Mutta sitä ei ollut hoidettu kovin taitavasti. Ja tähän meni kolmannes koko kokouksen puheajasta. Ja kyse oli ihmisistä, joita ei ole valittu. Ja siis tarkoituksena oli saada kansalaisten valitsemat ihmiset puhumaan, eli parlamentin jäsenet ja ministerit. Eli nyt kaiken puheen ajan saavat valitut henkilöt. Ja nyt meillä on tämä ohjelma. Ja siellä on täsmällisesti määritelty asiat, joista toivomme, että kaikkien poliittisten ryhmien edustajat sitten voivat esittää kantansa. Sitten James totesi myöskin, että omassa maassani oli huomannut, ja sama koskee varmaan monia muitakin maita, Eurooppa 2020-hanke on asia, josta yksikään hallitus ei puhe, puhu. He eivät enää halua siitä kuulla puhuttavan. He pitävät sitä asiana, joka ei kosketa heitä, ja se on aika merkillistä. Kaikkien kriisien ja velkakriisien jälkeen ja sen jälkeen, kun on allekirjoitettu budjetti, kurisopimus, finanssipoliittinen sopimus. Nyt kaikki sitten sanovat, että emme voi tyytyä säästötoimiin, vaan pitää olla myöskin investointipolitiikkaa, joka suhtaa kohta kohdentuu tulevaisuuteen. Eli nimenomaan maaliskuuta 22. päivä voidaan sitten todeta, että menettely on täysin sama nimestä huolimatta. Mutta James on ihan oikeassa, kun hän muistutti meitä siitä, että kun käytämme puheenvuoroja kansallisten parlamenttien ja hallitusten edustajien edessä, meidän täytyy käyttää oikeaa sanastoa ja Eurooppa 2020 ei sano heille yhtään mitään. Eli meidän täytyy yhdistää tämä heidän huolenaiheisiinsa tällä hetkellä, joka liittyy siis 2020-hankkeeseen, mutta josta ei puhuta tällä nimellä. Helga Trypel. No. Kiitos Alan. Aloittaisin kontaktiryhmän viimeisimmän kokouksen tuloksesta. Puhemies Schulz totesi hyvin selväsanaisesti neuvostolle yhteisestä kannastamme, että olemme valmiit neuvottelemaan, mutta yhtä valmiit olemme taistelemaan. Neuvoston on ymmärrettävä alusta alkaen, että tilanne on vakava ja että Euroopan parlamentti pitää tehtävänään varmistaa surevaliokunnan lopputuloksen toteutumisen. Se on meille punainen linja, jonka, josta emme luovu. Ja yhteinen rintamamme tekee meistä vahvan neuvoston edessä. Jos emme pysty pitämään joukkojamme kasassa, peli on menetetty. Sen jälkeen, mitä kontakti ryhmäkoki joidenkin valiokuntien puheenjohtajien kanssa. On ilmeistä, että poliittisten ryhmien tehtävä on nyt huolehtia siitä, että surevaliokunnan loppumietintö on todella yhteinen linjamme. Surevaliokunnassa työskennelleille tämä on aivan ilmiselvää, mutta muut eivät tästä ehkä ole niin selvillä. Ihmiset äänestivät mietinnöstä, niin kuin tuhansista mietinnöistä äänestetään, mutta heidän poliittinen vainunsa ei kertonut heille, että tämä on todella nyt paketti, jota meidän on kaikkien puolustettava, jos kaikki valiokunnat lähtevät käymään neuvotteluja omissa nimissään toisistaan riippumatta niin peli on menetetty. Meidän on nyt todella huolehdittava siitä, että tämä suure paketti saa yhteisen rintamamme tuen. Maaliskuinen konferenssi, joka on tulossa ja myös neuvottelut neuvoston kanssa, niissä on otettava huomioon nyt näiden kymmenen nettomaksajamaiden 10 prosentin leikkaus. Rahaa ei ole. Katsotaan jäsenvaltioiden kassoja, miten Euroopan tasolla voidaan vaatia lisää rahaa. Ensimmäinen johtopäätös on mielestäni se, että meidän on tehtävä kaikkemme, jottei synny sellaista vaikutelmaa, että Euroopan parlamentin itsekkäistä syistä vaadimme rahaa. Jos syntyy sellainen vaikutelma, että me olemme eurooppalaisia ekoisteja, jotka voivat aina paremmin kuin jäsenvaltioissa voidaan, niin sitten peli on jo menetetty koko keskustelu budjettipoliittisesti onnistuu vain siinä tapauksessa, että meidän onnistuu selvittämään, että tämä 10 prosentin leikkauksen estäminen on Euroopan yhteisen edun mukaista toimittajathan esittävät meille toistuvasti klassisen kysymyksen, että miten te voitte puolustaa komission lukuja tai surevaliokunnan lukuja, kun kerran rahaa ei ole. Miten ihmeessä portugalilaiset tämän rahoittavat? Minä klassisesti sitten vastaan, että heidän on tehtävä tämä, annettava rahat, koska tästä tulee myönteisiä vaikutuksia, huomattavasti myönteisempiä kuin jos he jättävät rahat maksamatta. Tämä täytyisi tehdä kaikissa jäsenvaltioissa selväksi. Jos Euroopan unionin budjettia nostetaan, kasvatetaan niin kuin on vaadittu, lisähyöty on eri jäsenvaltioille esimerkiksi työllisyyden parantamiseksi, nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, infrastruktuurialalla, energia-alalla ja niin edelleen hyvin myönteistä, paljon myönteisempää. Täällä puhutaan tästä uudesta kilpailukyvystä ja rakennemuutoksesta. Jos katsotaan siellä jäsenvaltioita, mikään muu ei ole, tai mikään niistä ei ole kilpailukykyasiassa onnistunut niin hyvin kuin olisimme toivoneet. Kyse on siis siitä, miten saamme kilpailukykyä parannettua jäsenvaltioiden tasolla ja myös Euroopan tasolla kaiken kaikkiaan. Neuvosto ja parlamentti ovat jo sopineet kilpailukykystrategiasta, joka syntyy EU 2020-strategiasta. Tästä meidän on pidettävä kiinni. Sixpack ja sitten EU 2020, näiden yhteensopivuutta ei oikeastaan kukaan tämän salin ulkopuolella ymmärrä, ja siksi heille on se selitettävä. Hmm. Ette varmaankaan ylläty, kun minä nostan esiin myös hieman vihreää ulottuvuutta tämän kilpailukyvyn parantamisen suhteen. Kilpailukykystrategiassa EU 2020 strategiassa ja muutosstrategiassa on jo tunnistettu monia aloja, kyse on kehityksestä, esimerkiksi vähähiiliteknologiassa, eli koko yhteiskunnan muutos, rakennemuutos, joka sitten synnyttää uutta kestävää kasvua sekä parempaa kilpailukykyä en minä halua tässä nyt puoluepolitiikkaa tehdä tai ajaa vihreää politiikkaa, mutta totean, että kun kyse on muutoksesta ja uusista teknologioista, niin sisämarkkinoilla, mutta myös maailmanlaajuisilla markkinoilla juuri tältä alalta löytyy kaikkein eniten kasvun mahdollisuuksia. Eli jos vihreälle alalle investoidaan. Kyse on uusista raaka-aineista, resursseja, tehokkaasti käyttävistä teknologioista, niin tätä kautta kilpailukyky paranee ja kannattavuus paranee paremmin kuin että jos toimitaan vanhan hyvän tapaan. Meillä on oltava uusia ajatuksia jäsenvaltioille ja Euroopan unionin talousarvion ajatuksia, joiden voimme todistaa olevan tehokkaampia jos tehdään yhteistyötä Euroopan unionin tasolla kuin että tämä työ tehtäisiin vain jäsenvaltioiden tasolla. Meidän on kerrottava tai osattava kertoa tällainen poliittinen tarina siitä, miten uskomme Euroopan etenevän tulevaisuusstrategiansa kautta. Viimeinen asia vielä. Toki meidän on puhuttava siitä, miksi unionin budjetti on hyvä väline tulevaisuuden investoinneille, mutta ei jäsenvaltioita voi päästää vastuusta. Niidenkin on tehtävä näitä investointeja, koska muuten käy niin kuin Lissabonin strategiassa. Hyvä strategia, mutta kukaan ei sitä täytäntöön pane. Ja puheenjohtaja katsotaan nyt maaliskuun 22. päivän konferenssia. Tällaista keskustelua on käytävä. Mitkä ovat yhteiset tavoitteemme? Onko meillä yhteisiä tavoitteita aidosti yhteisiä niin, että me olemme niitä ilkeitä eurooppalaisia ja jäsenvaltiot pelaavat sitten omat korttinsa niin hyvin kuin mahdollista. Meidän täytyisi nyt tehdä todella tätä työtä yhdessä. Tätä minä toivon konferenssilta. Kiitos. Merci beaucoup, Jutta. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa Jutta. Kiitos puheenjohtaja. Kolme asiaa. Aloitan tästä viimeisestä. Eivät vihreät mielestäni mitenkään ole omineet tai voi omia tätä vihreää kasvua. Me kaikissa päätöslauselmissamme viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana olemme tähän pyrkineet suurella enemmistöllä Euroopan parlamentissa. Eli tämä on kaiken kaikkiaan mm, aivan selvä asia. Kaikki tätä tuemme. Toinen kohta. Yhteistyö komission kanssa. Euroopan parlamentin yhteistyökomission kanssa. Täytyy sanoa, että olen kyllä nyt hieman huolissani nykyään. Se, mitä Raimo tuossa totesi siitä, että meillä ei ole käytettävissämme kaikkia tietoja tai samoja tietoja, ja saamme tiedot vain siinä tapauksessa, että väki sinne pakotamme ne meille antamaan, että meidän on aina haettava ja kaivettava tiedot esiin. Tämä on mielestäni todellinen ongelma. Sekin, mitä Jean-Luc sanoi, on ongelma, että meillä ei ole jäsenvaltioiden lukuja käytettävissämme. jos siirrytään enemmän kohti omia varoja. Jos nykyään keskustelee komission virkamiesten kanssa tai kabinetin jäsenten kanssa, niin kyllä hälytyskellot alkavat soida, kun tytöt ja pojat kertovat siitä, miten neuvottelut neuvostossa ovat edenneet, mitä tapahtuu. Ja sitten he sanovat, me teemme, me toimimme, me toteutamme, siis komissio ja neuvosto. Mutta se, mitä Janus Lewandowski lupasi meille alusta alkaen, nimittäin, että komissio tulee tässä koko prosessissa olemaan tällainen reilu välittäjä – näin ei ole nyt käynyt ja siksi ehkä koko pääosaston ja samoin Lewandowski kabinetin täytyisi saada muistutus siitä, että tämä on heidän roolinsa. Eri yhteyksissä olen todennut, että he vaikuttavat olevan neuvoston sihteeristö. Tätä he eivät saa olla. Heidän on kannettava tämä, todella tämä reilun välittäjän roolinsa. Se on mielestäni erittäin, erittäin tärkeä asia, joka nyt on nostettava esiin. Sitten kolmas asia, niin meidän täytyy kyllä todella pyrkiä siihen, että valiokunnat eivät näitä numeroita nyt lyö pöytään. Tämä koskee kaikkia 72 lainsäädäntöosaa, jotka meillä tämän monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa on ja joista meidän on sovittava. Mutta kyse on myös näistä oma-aloitteisista mietinnöistä. Ja nyt puhun ihan omasta, ikiomasta budjettivaliokunnastamme. Jos katsotaan Godmanisin lausuntoa, niin mielestäni ne numerot, joita siellä on, eivät myöskään sinne kuulu. Nekin täytyy pyyhkiä pois, erityisesti kun kyse on oma-aloitteisesta mietinnöstä, joka on käynnissä aluevaliokunnassa. Vaikuttaa siltä, että sielläkin ja nyt olen puhunut tästä eri poliittisten ryhmien edustajien kanssa. En soittanut yksinomaan omalle koordinaattorilleni, vaan soitin samalla myös EPPn koordinaattorille, jonka kanssa eilen illalla puhuin, ja jolta kuulin, että kyllä aluevaliokunnassa pyrkimys on nyt juuri se, niin kuin aina, jos henget päästään irti, niin sitten ne ovat vapaita he pyrkivät kaikki nyt todella aluevaliokunnassa, myös EPP, esittelihän on heidän riveistään, siihen, että nämä numerot pyyhitään pois. Että siitä tulee asiakirja, joka puhuu periaatteista ja eri linjauksista, mutta ei näistä numeroista. Tai että me vaadimme, että saadaan lisää rahaa sinne ja tänne ja ja ja ja. Ei, ei, ei meidän on itse myös katsottava peiliin, kun teemme oma-aloitteisia mietintöjä ja niihin lausuntoja budjettivaliokunnasta, että me sitten itse syyllisty samaan syntiin. Kun katsotaan vaikkapa autonomisia alueita, niin seuraa, kyse on nyt seuraavasta rahoituskaudesta, ja jos me sitten ja kun me tästä äänestämme ihan kohta, niin poistakaamme, pyyhkikäämme pois kaikki nämä numerot. Kiitos. Kiitoksia. Tässä herra Godmanis joutuu varmasti vastaamaan tähän. Olkaa hyvä. To answer. <laughs> en vain vastatakseni Jutalle, mutta muutonkin voin puhua. Osittain te olette oikeassa. Minä olen myöskin varajäsenenä alue valiokunnassa ja olen varjoesittelijänä uuteen ähm, lainsäädäntöehdotukseen liittyen tässä ongelma tulee esiin pikkuhiljaa, sillä ilman tarkkoja lukuja meillä on ongelma. Me voimme olla varmoja, että 5 prosenttia sitoumuksista ei ole jaettu otsakkeiden alle. Ja ehdotuksen me saimme äh, neuvostukselta koskien sitä, että sitoumukset 3,5 prosentin osuudelta äh, siirrettäisiin se. Ja tässä se, mitä äh, tehtiin, oli se, että he jakoivat nämä sitomukset ja nyt tällä hetkellä luvut, jotka ovat työn alla, esimerkiksi jos tarkastellaan alue, kehitysvaliokuntaa, nämä luvut otettiin ja jaettiin eri alueiden mukaan, siirtymävaihealueiden, kaukaisten alueiden, kilpailukykyisten alueiden niin edespäin. Ja sitten he pyrkivät tarkastelemaan sitä, kuinka näiden lukujen kanssa voitaisiin toimia. Kysymyksenä on nyt se, onko tämä oikea vai väärä tapa. Kun minä ähm, tein mietinnön parissa töitä, minulla oli paljon ongelmia, siellä luvut saattoivat olla vääriä. Minun täytyi äh, sitten pahoitella, koska nyt joudun jälkikäteen korjaamaan. Esimerkiksi kaikkien kaukaisimpien alueiden osalta meillä oli ensin 17 prosenttia, vaikka äh, todellisuudessa luku olisi 47, on aivan hullua, että pyydetään eh, meitä tekemään tällaisten arvioiden perusteella töitä. Tässähän aluekehitysvaliokunta voisi meille ehkä eh, vastata, mitä nämä luvut oikein vastaavat. Jokin projekti on käynnissä ja niin edespäin. Eh, tässähän jos tietää ehkä paremmin toiminnasta kuin minä, mutta kysymys koskettaa todella näitä lukuja, Kuinka me pääsemme tästä eteenpäin? Tämä ei ole selvää. Jos me otamme kaikki luvut pois, sitten meidän pitäisi valmistella asiakirjoja kaikista lainsäädäntöhankkeista kaikissa valiokunnissa ja ne pitäisi sellaisissa olosuhteissa sitten valmistella, että lopulta kun koko rahoituskehyksistä on saatu sovittua, luvut voitaisiin laittaa paikoilleen, mutta onnistuuko tämä, niin minä en ole siitä varma valiokunnat ottaisivat tässä komission ehdotuksen. Siis meidän ehdotuksemmehän on 5 prosentin korotus Mutta pitää kuitenkin ottaa huomioon, että ne luvut, joita me nyt käytämme, joita te esimerkiksi käytätte aluekehitysvaliokunnassa, he pyrkivät nyt sanomaan, että esimerkiksi 47 prosenttia vähemmän syrjäisemmille alueille esimerkiksi, mutta tämähän perustuu nyt niihin tietoihin, mitä komissio on meille antanut. Mitään muuta tietoa ei ole. Kuinka me voimme nyt tehdä kantoja tällaisen perusteella, se ei minulle ole mitenkään selkeä. Tässä on kaksi tapaa. Ensinnäkin se, että otetaan kaikki luvut pois ja puhutaan vain politiikoista mutta täysin erillään luvuista. Voimme puhua suhteellisista luvuista, en nyt puhu absoluuttisista luvuista, mutta suhteellisista. Toinen mahdollisuus on se, että jos tehdään lainsäädännöllisten asiakirjojen kanssa töistä ja käytetään vain komission tarjoamia tietoja, jotka otetaan huomioon, ne eivät ole mitään lopullisia tietoja. Niissä saattaa olla 10 prosentin lasku tai nousu. Mutta lopultakin sitten vielä yksi asia, mikä täytyy mainita, että tämä on hyvin vakava asia. Jos tarkastellaan tämän vuoden budjettia, me näemme kyllä mikä tulos on, jos me tässä neuvoston kanssa äh, suostumme tällaiseen tapahtumis- toimintatapaan. Tässä esittelevä niin tietää erittäin hyvin, minkälainen budjetti on tällä hetkellä ja meillä on yhä sellaisia viestejä kehityksen suhteen, että myöhästymisiä maksuissa on ja komissio pyrkii selvittämään, mistä tämä johtuu. Olemmeko me nyt uudelleen järjestämässä toimintaa niin, että niitä asioita, joita ei voida maksaa nyt maksettaisiin kolmen vuoden päässä. Nämä ovat asioita, joista pitää keskustella, mutta nyt tilanne on typerä sikeli, että eh, valiokunnissa nousee esiin ääniä. Nyt Lewandowski mainitsi tämän, että jos me hyväksymme vuoden 2012 budjetin sellaisena kuin se on esitetty, ongelmia ilmenee myöhemmin ja minä en tiedä kuinka näistä asioista päästään eteenpäin. Jos me keskustelemme jäsenmaiden kanssa, neuvoston kanssa, he haluavat leikata ja leikata ja leikata ja lopulta on kuitenkin olemassa jokin raja, jota ei voida ylittää. Joko meidän täytyy muuttaa, tarkistaa budjettia tai sitten meidän täytyy luopua politiikoista. Kysymyksessä on nyt se, keskustelemmeko me asioista lukujen kanssa vai ilman lukuja. Kysymyksessä ei ole se, pyydämmekö valiokuntia tekemään töitä ilman lukuja, vaan se, että ainakin komission ehdotuksissa luvut ovat suhteellisia. Ja sitten niistä voidaan aina myöhemmin keskustella, kun annamme kantamme. Kiitoksia Dominik Rikke, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä nyt palaa kaikkiin asioihin, joita tässä sanottiin, olen herra Golmaniksen kanssa aivan samaa mieltä. Todellisuudessa meidän kontaktiryhmämme ilmaisee, että ellei globaalia sopimusta ole rahoituskehyksen suhteen ja lukujen suhteen on erittäin monimutkaista edetä asiassa. Eli nyt vaikuttaa, että valiokunnassa on tässä ollut yksimielisyys. Tässä on sekä houkutuksia että vaikeuksia. Vaikeus on se, että on erittäin vaikea tehdä tyhjälle paperille lainsäädäntötyötä, kuten tässä juuri mainittiin, jos ei lukuja ole. Sitten toisekseen meidän pitäisi pyrkiä päästä eteenpäin ennen muita ja tietyllä tavalla, kuten tässä nyt puheenjohtajakin erittäin hyvin ja Rainer Böke sanoivat, ennen muita päästä eteenpäin ja saada surjevaliokunnan työ läpi kuultua. Tähän mennessä minä olen vielä kuullut ehdotusta, joka voisi yksinkertaistaa tätä kysymystä ja erityisesti kun meillä on valiokuntia, meidän pitäisi sanoa, että niiden pitäisi rauhoittua. Minä en näe, kuinka minä voisin tehdä esimerkiksi itse mietinnön aivan tyhjälle paperille. Mehän tarvitsemme lainsäädäntötyöhön lukuja, muuten työ on erittäin monimutkaista sanoisin, että taistelu on politiikan jatkamista toisin tavoin, mutta haluaisin sanoa, että politiikka voi olla sodan jatkamista toisella tavalla. Mielestäni olisi tärkeää, että kontaktiryhmä puheenjohtajakokouksen tasolla saisi nyt aikaan sen, että valiokunnissa lykättäisiin äänestystä liittyen näihin kaikkiin ohjelmiin kokonaisuudessaan siihen asti, kunnes kontaktiryhmä ja rahoituskehys on tarpeeksi selvä, niin että lukuja voidaan saada. Minä en näe, kuinka valiokunnat voisivat näistä kaikista päätöksistä äänestää ennen kesä-heinäkuuta tai ennen syksyä. Heidän pitäisi siis tehdä päätöksiä, jotka vaarantavat monivuotoisen rahoituskehyksen ilman, että heillä on tietoja. Jos me nyt saisimme aikaan sen, ja tämähän ei ole miellyttävä ajatus, mutta saisimme aikaan sen, että äänestyksiä valiokunnassa lykättäisiin siihen asti, että rahoituskehyskysymykset ovat selvempiä. Tämä tekisi mahdolliseksi valiokunnille äänestää niin, että heillä olisi luvut olemassa – ja minä uskon, että ellei tällaista sopimusta saada valiokuntien puheenjohtajakokouksessa aikaan, työ tulee olemaan hyvin vaikeaa. Merci Dominique. Je... Kiitoksia Dominique. Palaan nyt tähän asiaan. Raimer ehkä haluaa vielä ö, ähm, käyttää puheenvuoron, mutta ensin George Lyon, olkaa hyvä. Follow on from... Mitä tulee kahteen viimeiseen puheenvuoroon, toteaisin, että jos me haluamme vakaan neuvottelukannan, on aivan olennaista, että tämä suren kanta hyväksytään yleisesti lähtökohtana. Jos pyydämme, että valiokunnat eh, edistävät näitä asioita, ne tarvitsevat kuitenkin varmistuksen siitä, että otamme niiden kannat huomioon näistä tärkeimmistä asioista. Mitä nyt tulee tähän maatalousvaliokuntaan, niin yksi kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä on jäsenvaltioiden välinen uusi uudelleenjako, joka on aivan keskeistä keskustelussa tästä asiakirjasta. Ja puhutaan mallista, laskukaavasta, jonka komissio on esittänyt ja Tästä on todella tuhat mielipidettä, että miten sitä tulisi muuttaa. Joten kyse on siitä, että miten näitä asioita käsitellään juuri tästä mallista, esimerkiksi tästä laskukaavasta. Tämänhän ei pitäisi liittyä MFF-kysymykseen, mutta on se kuitenkin suuri poliittinen kysymys, josta neuvosto päättää ja meillä täytyy olla selkeä kanta siitä, hyväksymmekö vai emmekö valiokunnille on tärkeää se, että vakuutetaan ne siitä, että niiden kannat otetaan huomioon, jos suuria muutoksia tulee esimerkiksi näihin ehdotettuihin numeroihin, koska tämä saattaa vaikuttaa myös niiden lainsäädännöllisiin kantoihin. Eli ainut tapa saada valiokunnat etenemään tässä on varmistaa niille se, että jos suuria muutoksia tulee, ne voivat tehdä muutoksia alkuperäisiin ehdotuksiin tästä rahoituspaketista, josta on sovittu. Je vous remercie, Kiitoksia, Raimer. kein Problem. No eihän tämä periaatteessa mikä ongelma ole, mihin herra Laion juuri viittasi, jos peruslinja on siinä, että työ tehdään valiokunnissa ja hyväksytään myös muutoksia mietintöluonnoksiin ja sitten loppuäänestystä lykätään, niin silloin mitään huomioita ei tehdä yksityiskohtaisiin lukuihin ja sitten tehdään loppujen lopuksi sopimus. Ja se, mikä sitten on mahdollista ja mikä ei, niin me saamme mahdollisuuden tehdä näitä muutoksia lykkäämällä loppu äänestystä myöhempään ajankohtaan. Tämä täytyisi ehkä valiokuntien puheenjohtajakokouksessa tehdä selväksi. Menen vielä yhden askeleen pidemmällekin. Meillä on 2000 13 ehdotus plus 5 prosenttia plus 2 prosenttia inflaatio, ja jos jäsenvaltiot eivät halua tätä hyväksyä, niin sitten äh, voivat äh, kertoa meille, että mistä poliittisista painopistealueista ovat valmiit luopumaan. Ja jos äh, esittelijät haluavat tehdä järkeviä mietintöluonnoksia, niin on, heidän on otettava huomioon, että meillä on suuren mietintö. Komission ehdotus on hiukan sure, ehdotusten alapuolella, mitä numeroihin tulee. Ja kun puhutaan lainsäädäntöohjelmista, niin luonnollisesti niiden rahoitus on myös tehtävä selväksi. Muuten neuvostolta on sitten vaadittava luopumaan joistain poliittisista painopistealueista. Sitten mennään sisältökysymyksiin. Mielestäni tämä antaa valiokunnille hyvin paljon pelivaraa valmistautua lopulliseen ö, kädenvääntöön. Yhteen asiaan ehkä esittäisin huomioita nyt hiukan suorasanaisestikin. Ne valiokunnat, jotka eivät kunnioita yhteisiä pelisääntöjä ja pyrkivät tekemään jotain ennakkosopimuksia, tiedän mitä yrittävät tehdä, komission jäsenet ja pääosastojen pääjohtajat pyrkivät aiheuttamaan äh, hämmennystä eri valiokunnissa. Ei, niin, sitä, niin siinä viimeksikin kävi, että yritetään äh, puolustaa vain sitä omaa tonttia. Ja kun komission jäseniltä ja koko kollegiolta täytyy myös kuulla, että mm, kenen joukoissa seisovat, ei hitto soikoon riitä, että ovat vain reilu välittäjä. Ei kun puolustakot sitten myös näitä omia aloja, ne omaa tonttiaan. Hemmetti soikoon. Kyllä meidän on sovittava peruslinjasta. Ja ne, jotka tästä linjasta luopuvat, niin eivät toden totta saa joululahjoja kyllä sitten lopuksi. Tällaista, tällaisesta ei palkita. Kiitoksia. Hyvät kollegat, minulla on vielä kuusi puheenvuoron pyyntöä, mutta minun on pakko niistä nyt kieltäytyä, sillä me olemme jo myöhässä ja me olemme tiettyjä esittelijöitä tässä myöhästyttäneet. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja joka ikinen kerta, kun me olemme budjettivaliokunnassa, me tulemme keskustelemaan tässä samasta asiasta ja jokainen varmasti saa käyttää puheenvuoron. Minä haluaisin sanoa yhden asian ähm, samoilla linjoilla kuin Raimer. Meidän täytyy kaikkien tehdä töitä jotta olipa tämä nyt monivuotoisen rahoituskehyksen tai lainsäädännöllisten tekstien mm, suhteen, me emme saa unelmoida. Nyt unelmien aika on ohi. Jos me lähdemme ajatuksesta, että suuret perinteiset politiikat ovat luonnollisesti pyhiä ja saamme aina yhtä paljon maatalouteen tai kohesioon varoja, ja sitten jos ajattelemme, että niiden lisäksi on uusia politiikkoja, joihin saa vaikka 25 prosenttia tai 20 prosenttia lisää rahaa. Näin ei tule olemaan. Me emme voi enää unelmoida tällä tavalla. Meidän täytyy sitoutua yhteen kantaan. Meillä ei ole kovinkaan paljon tulevaisuudessa enemmän varoja kuin nykyisin. Ehkäpä meillä on vähemmän rahaa kuin ennen. Eli meidän täytyy pohtia sitä, mitä politiikkaa me todella tarvitsemme. Se, mikä on tärkeää, ja tässä monethan tämän mainitsivat, se on suhteellisuus. Absoluuttiset luvut eivät ole tärkeitä. Meillähän on viitelukuja, meillä on lukuja vuodelle 2013. Sitten lopulta me tulemme äänestämään ja keskustelemaan siitä, saammeko 5 prosenttia, 10 prosenttia, 20 prosenttia lisää tai vähemmän. Mutta tämä ei pohjimmiltaan asiaa muuta. On sitä vastoin aivan selvää, että jos me neuvottelemme, säilyttäen sellaisen ajatuksen, että joka tapauksessa saamme tulevaisuudessa yhtä paljon rahaa kuin ennen. Tässä tilanteessa mehän olisimme hyvin konservatiivisia. Miksipä muuttaisimme jotakin politiikkaa, kun se on tähän asti ollut aivan tyydyttävää ja tulemme aina saamaan yhtä paljon rahaa. Mehän voimme jatkaa kuin ennen, mutta jos me kaikki toimimme näin, me tulemme vuonna 2020 olemaan tilanteessa, jossa meillä on budjetti, jota Euroopan unioni tarvitsi vuonna 1990, ja minä olen aivan varma, että tuolloin tarvitsemme toisenlaisen budjetin. Tärkeämme, mutta vaikka budjetti ei tässä kovin paljon nousisi, ja nyt saatujen ehdotusten mukaan se ei tule paljon nousemaan, me tarvitsemme kuitenkin aivan erilaisen budjetin kuin vuonna 1990, joka on suhteellisesti aivan erilainen. Että me pitäisi olla se ajatus, joka meillä on, kun me ajamme politiikkaa. Ja siis tämä on henkilökohtainen ajatus, mutta sen halusin jakaa. Kiitän nyt kaikkia, kiitän esittelijöitä, kiitän puheenvuoron käyttäjiä. Pahoittelen erityisesti nyt teille, hyvät naiset, jotka pysyvät puheenvuoroa. Nyt kansainvälisen naisten päivänä joudun sen teiltä kieltämään, vaikka teillä olisi nyt kaksinkertaisesti oikeus käyttää puheenvuoro. Nyt ehdotan, että siirrymme suoraan kohtaan neljä. Äh, Derek Woganin mietintö äh, ennakkoarvotuloista ja menoista ensi vuodelle. Derek, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, uh, President. Uh, and first of all, can I remind... Kiitoksia. Muistuttaisin kollegoita, että määräaikatarkistuksen jättämiselle on kello 10 huomenna aamulla. Ja haluaisin kiittää kollegoita kaikista poliittisista ryhmistä hyvästä yhteistyöstä ja neuvotteluista, joita on käyty parlamentin budjetista ensi vuodelle. Mutta tänään haluaisin keskittyä alustavan sovittelun tuloksiin, joka tällä viikolla käytiin. Kollegat muistanevat, että puhemies on arvioinut, että kaksi 0,96 prosenttia on kasvu ensi vuodelle. Eli meidän pitäisi pitäytyä mahdollisimman lähellä komission jäsen Lewandowskin ehdotusta, eli 1,9 prosenttia lisäystä. Ja sovittelukokouksessa budjettivaliokunnan kollegat pyrkivät tähän, eli että ensi vuoden korotus olisi 1,9 prosenttia Kroatio pois lukien. Ja tässä kokouksessa tämä luku meni läpi mutta me myöskin korostimme sitä, että jos haluamme parlamentin budjettiin säästöjä, meidän täytyy varmistaa, että me vahingoita parlamentin tehokkuutta tai yksittäisten parlamentin jäsenten työtä. Jos korotus on vain 1,9 prosenttia, niin meidän täytyy tehdä budjetissa säästöjä, ja tämä lukema on hiukan yli 9 miljoonaa euroa. Ja sovittelussa päätettiin tehdä näitä säästöjä ja poistamme hankereservin ja se säästää kolme miljoonaa. Ja sanoimme, että jäädytämme kaikki jäsenten esimerkiksi matkakorvaukset, niin kuin sovittiin muutama viikko sitten, ja siitä saadaan noin 5 miljoonan säästöt. Ja meiltä puuttuu edelleen lähes 4,5 miljoonaa euroa. Sovittelukokouksessa puhuttiin siitä, millä tavalla päästään lisäsäästöihin 4,5 miljoonan euroon. Ja puhuttiin siitä, että järjestetään uudelleen parlamentin työtapa, esimerkiksi se, miten valtuuskuntien suhteen toimitaan, tai ehkä voisimme tehdä lisäsäästöjä matkabudjetista, eikä pelkästään jäädytettäisi näitä varoja. Sitten puhuttiin hätärahastosta. Tätä tarkastellaan joka vuosi. Ja tietysti täytyy varmistaa, että reservissä on riittävästi varoja, mutta ehkä sieltäkin voitaisiin tehdä säästöjä. Sitten puhuttiin tiedotuskampanjasta, erityisesti toimielinten kampanjasta ennen vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleja. Eli voisimme ehkä säästää siitäkin budjetista. Myöskin puhuttiin suuresta korotuksesta poliittisille säätiöille ja puolueille. Ehkä sielläkin voidaan saada aikaan säästöjä. Sitten puhuttiin edustusbudjetista. Se on hyvin pieni budjettikohta, mutta ehkä meidän pitäisi tarkastella sitä ja ainakin jäädyttää tämä budjettikohta. Se on pieni summa, mutta se olisi kuitenkin symbolinen ele, jos se voitaisiin jäädyttää. Eli monia ideoita tuli budjettivaliokunnan kollegoilta sovittelussa, ja nyt sitten pääsihteerin kanssa tästä keskustellaan ensi viikolla – ja ensi viikolla meillä on vielä uusi sovittelukokous. Mutta uskon, että sovittelussa ensi viikolla voimme rajoittaa tämän korotuksen 1,9 prosenttiin toistaiseksi. Siis korostan tätä sanaa toistaiseksi, koska ennen syksyä meillä on uusi työryhmä. Meidän täytyy nopeasti perustaa työryhmä ja arvioida parlamentin budjettia ja miettiä sitä puhemiestössä ja budjettivaliokunnassa. Ja olemme myöskin pääsihteeristöltä saaneet raportin, jossa pyydetään matkakustannusten arviointia. Ja tietysti meidän täytyy tehdä vertaileva tutkimus, jonka budjettivaliokunta hyväksyi viime vuonna. Eli ennen syksyä tapahtuu vielä kaikenlaista. Eli kun syksy saapuu, niin toivottavasti pystymme silloin havaitsemaan kohtia, joista voidaan tehdä lisäsäästöjä. Eli kun sovimme parlamentin budjetista, voimme sanoa, että budjetti on reaalisesti jäädytetty ja ehkä sitä jopa hiukan supistetaan. Valtaosa kollegoista tuki tätä tässä valiokunnassa ja uskon, että myöskin puhemiehistö on sitä mieltä, että näihin matkakustannukseen tulee puuttua. Kiitoksia. Maanantaina on kokous ja minä ja esittelijä olemme mukana siellä. Sitten tiistaina on sovittelu. Ja ikävä kyllä en pääse sinne kuin puoleksi ajaksi, koska samaan aikaan on valiokuntien puheenjohtajien kokous, johon puhemies Schulz on kutsuttu keskustelemaan ongelmista, joista juuri puhuttiin. Ja tietysti meidän täytyy sitten olla paikalla esittelyiden kanssa. Eli Jutta on sitten puheenjohtajana sovittelussa. Ja kiitoksia Kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Eli toimimme näin ja sitten siirrymme kohtaan viisi. Ja puheenvuoron saa Giovanna Lavia. Niin hän on paikalla. Siellä ihan äärioikeistossa. Verso. No niin, olen nyt vähän liukunut tänne reunaan. Kuten kaikki tiedätte, Pilottihankkeet ja alustavat toimet ovat strateginen väline Euroopan parlamentille, ja niiden avulla parlamentti voi tehdä budjetin suhteen lainsäädäntöaloitteita tekemällä ehdotuksia nyt kokeellisessa vaiheessa. Ja mikäli tulos on myönteinen, silloin luodaan uusi budjettikohta. Voisin nyt kertoa teille hiukan menettelystä, jota noudattamme pilottihankkeissa ja valmistelevissa toimissa budjetin 2013 osalta. Kun katsotaan tuloksia, joihin budjettimenettelyssä on päästy, olemme katsoneet, että on tarpeen ja hyödyllistä käydä vuoropuhelua komission kanssa heti menettelyn alkuvaiheessa – Tällä tavalla voimme hyväksyä vuoden 2013 budjetin. Ja samoin kuin tehtiin vuonna 2012 budjetin osalta, haluaisin tietysti saada apua kaikilta kollegoilta ja erityisvaliokunnilta. Eli meillä on alustava hankkeiden valintavaihe ja voisimme lähettää alustavan luettelon komission näistä pilettihankkeista viikolla 23, eli siis 4. kesäkuuta lähtien. Näin ennen kesätaukoa komissio voisi kertoa omasta näkemyksestään näiden pilottihankkeiden ja valmistelevien toimien suhteen. Eli nyt kun ajatellaan näiden pilottihankkeiden ja valmistelevien toimien esittelyä. Se on sitten siis sovittu 4. kesäkuuta. Eli me toimitamme tämän luettelon ja meillä on tämä ensimmäinen arviointi sitten vuorossa. Tämä on meille äärimmäisen tärkeä väline, koska tällä tavalla voimme tehdä muutoksia hankkeisiin silloin, kun se on tarpeen, ja näin voimme parantaa omia ehdotuksiamme, kun ajatellaan määräaikaa tarkistuksen jättämiselle budjetin suhteen, joka on syyskuun alussa. Meillä on siis riittävästi aikaa parantaa tekstiä ja hioa ajatuksiamme, ja sitten lopullinen valinta tehdään sitten tehokkaalla tavalla. Tämä työtapa on siis osoittanut, osoittautunut erittäin hyödylliseksi viimeisen kahden vuoden aikana, koska nyt säästötoimien aikana on keskeisen tärkeää, ettei haaskata resursseja, vaan että ne kohdennetaan hankkeisiin ja aloitteisiin, joista todellakin saadaan lisäarvoa. Ja täytyy unohtaa ne ajatukset, joita ei täysin voi panna täytäntöön, eikä pidä haaskata resursseja tällaisiin hankkeisiin, koska niitä voidaan käyttää tehokkaammin muihin tarkoituksiin. Meidän täytyy kiinnittää huomiota yksittäisiin otsakkeisiin. Mehän olemme nyt monivuotisen rahoituskehyksen loppuvaiheessa. Ja joissain otsakkeissa on selkeitä rajoja pilottihankkeiden ja valmistelevien toimien suhteen. Liikkumavara on hyvin rajallinen. No nyt luettelen vain menettelyn eri etapit, jotka löytyvät myöskin Kobi News-lehtisestä. Näin me kaikki voimme yhdessä seurata tämän menettelyn etenemistä. Mukana ovat valiokunnat, kun siis ehdotetaan näitä valmistelevia toimia ja pilottihankkeita. Ja me kaikki haluamme tietysti, että kaikki erityisvaliokunnat ovat tässä mukana. Huhtikuun lopussa 24.25. huhtikuuta julkistetaan toinen väliraportti pilottihankkeista ja valmistelevista toimista – ja budjettivaliokuntana 28. toukokuuta saamme eri valiokunnista luettelon pilottihankkeista ja valmistelevista hankkeista, toimista, jotka on hyväksytty. Näin voimme laatia yhden asiakirjan ja sitten 4. kesäkuuta jälkeen arvioimme näiden hankkeiden täytäntöönpanokelpoisuutta. Sen jälkeen teemme lopullisen valinnan. Sen jälkeen kun budjettia on tarkasteltu ja nyt muistutan kaikille kollegoille ja valiokunnille, että pitää käyttää kaavaketta, joka on lähetetty pääsihteeristöön, kun halutaan esittää näitä pilottihankeehdotuksia. Ja täytyy myöskin noudattaa määräaikaa, koska sen jälkeen toimitettuja ehdotuksia ei voida enää ottaa huomioon. Kiitos. Merci, monsieur le rapport. Kiitoksia esittelijä. Francesca, oliko sinulla jotain täydennettävää? Sì, grazie. Kiitos. Olen hyvin iloinen siitä, että Giovanni Levia jatkaa tätä metodia ja pyytää menettelyn alkuvaiheessa ehdotuksia valmisteleviksi toimiksi ja pilottihankkeiksi ja haluaa, että kaikki valiokunnat ovat tässä mukana ja näin voidaan säästää aikaa ja voidaan tehokkaammin käyttää resursseja. Itse olen budjettiesittelijänä vuoden 2012 osalta ja korostaisin kuinka tärkeää on tarkastella näitä pilottihankkeita valmistelevia toimia, jotka hyväksyttiin edellisessä budjettimenettelyssä. Tämä on erinomainen lähtökohta, jotta voimme ottaa esiin uusia pilottihankkeita ja valmistelevia toimia, koska varmasti haluamme optimoida resurssien käytön, eli meillä pitää olla hyvin konkreettinen lähestymistapa tähän arkaluontoiseen pakettiin, Sehän on hyvin keskeinen osa budjettia, erityisesti poliittisesti ajatellen. Tämä on erilainen lähtökohta, jotta voimme ymmärtää, millaiseen suuntaan parlamentti haluaa liikkua ja missä taas voitaisiin vähän tehdä pieniä korjauksia. Kiitos. Eh, Kiitoksia sitten Helga Trypel. <clears throat> Thank you, Chair. Allow me... Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin esittää muutamia kommentteja. Vihreä ryhmä tukee menettelytapaa, joka on kaksi vuotta ollut jo olemassa, mitä tulee pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. Ensimmäisen komission raportin suhteen valittelen sitä, että mitään tietoa ei ole EEAS pilottihankkeesta. Olisiko mahdollista saada tämäkin komission tiedonantoon mukaan? Sitten eri projektien toimeenpanon suhteen. Valittelen sitä, että jälleen kerran maatalousvaliokunta ei ole tässä antanut pilottihankkeessa tietoa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Mielestäni tämä on nyt maatalouden pääosastolta hyvin röyhkeä käytöstä. Tämä ei ole mitään muuta kuin demokraatian kunnioittamista, mitä minä pyydän, että he todellakin kunnioittaisivat sitä, mistä me olemme käsittelemässä. Siksi teen tämän huomioon, sillä olen nyt maatalon pääosastoon hyvin pettynyt. Kiitoksia. Ja, ö, nu... Kiitoksia. Me toimitamme tämän viestin komission jäsen Cholosille. Tietysti minä henkilökohtaisesti välitän tämän Cholosille. Tätä ei voida hyväksyä, se on selvää. No niin, ei muita puheenvuoropyyntöjä. Kiitoksia esittelijälle. Tässä on tämä aikataulu. Se näkyy tässä Kobu Newsissa. En nyt toista sitä enää. Sitten voisimme siirtyä kohtaan kuusi. Francesca Saudelleen puheenvuoron. Kun ette ole paikalla, Francesca, me keskustelemme tästä viime kerralla, eli varmaan voimme hoitaa tämän aika nopeasti. Olkaa hyvä. E Kiitoksia ihan nopeasti. Meillä on nyt tämän budjetin osalta mietintöluonnos, ja kuten muistamme, tämähän oli yksi arkaluontoisimpia kohtia vuoden 2012 budjettiin sovittelussa. Ja tässä ensimmäisessä versiossa puhutaan sopimuksesta, joka liittyy ITER-hankkeen rahoittamiseen, erityisesti budjetin 2012 osalta. Eli tarkastamme tätä kattoa otsakkeessa 1a. Eli meidän pitäisi antaa tätä rahoitusta myöskin vuodelle 2013. Mutta kun ajatellaan tätä rahoitusta, se on neutraalia, koska muissa otsakkeissa, eli otsakkeissa 2 ja 5, näitä kattoja lasketaan. Tarkoituksena on tehostaa vuoden 2012 budjettia ja noudattaa sopimusta, joka tehtiin sovittelussa ja koskettaa suoraan vuoden 2012 budjettia. Kiitoksia. Eli me noudatamme siis sopimusta, joka on tehty, ja sitä tulkintaa, jonka parlamentti, jota parlamentti sovelsi tästä sopimuksesta, eikä niin kuin tietyt jäsenvaltiot tulkitsivat tätä sopimusta. No niin, sitten voisimme siirtyä kohtaan 12, eli lausunto, jonka toimitamme. Valmistelija on Anni Jensen ja aiheena on yhteinen finanssitransaktioverojärjestelmä. Tällä alalla on kaksi oikeusperustaa. Aluksi komission jäsen Shemeta ehdottaa, että luodaan transaktiovero kaikille EUn jäsenvaltioille, eli 27 kansallista veroa. Ja sitten talous- ja rahasioiden valiokunta hoitaa asian me teemme lausunnon. Ja tämän jälkeen on sitten toinen lainsäädäntöteksti, jossa päätetään tämän veron kohtalosta, luodaanko se vai ei, toivottavasti luodaan. Ja se otetaan osaksi sitten budjetti yhteisön budjettia osaksi omia varoja, ja silloin me olemme tästä asiasta vastaava valiokunta. Eli tässä vaiheessa Anne saa puheenvuoron, ole hyvä. Thank you, Chairman, and I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun hyvin lyhyesti, sillä kuten mainitsitte, Ekon on vastuuvaliokunta tässä kysymyksessä. Se on se valiokunta, joka tulee päättämään, onko komission ehdotus transaktioverosta toteutettavissa, pitäisikö se säilyttää sellaisena kuin komissio on ehdottanut, tai mitä tarkistuksia siihen pitäisi tehdä. Eli me annamme oman kantamme, meidän pitäisi omalta osaltamme pohtia sitä, onko tämä transaktioveroehdotus uusien omien varojen järjestelmään sopiva ja meidän pitäisi sitten suositella Ekon valiokunnalle, kuinka heidän pitäisi tätä kysymystä käsitellä. Minä omassa tekstissäni tässä yhteenvetona sanoin, että itse asiassa Sure mietinnössä annoimme äh, transaktioveroa koskevat kriteerit ja monet näistä kriteereistä itse asiassa komission ehdotus täyttää. Henkilöt, jotka ovat äh, tutkineet näitä ehdotuksia, tietävät, että äh, tarkoituksena ei ole varo- verottaa tiettyjä keskuksia, vaan niitä henkilöitä, jotka varainsiirtoja harjoittavat, niitä toimijoita, jotka varainsiirtoja tai transaktioita harjoittavat. Eli tämä on laajalti laaja levitteinen vero on muita argumentteja olemassa, kuten toimen edullisuus, jotka meidän mielestämme täyttyvät tällaisen transaktioveron myötä. Eli sanomme, että nämä kriteerit täytettäisiin, jos saimme tämän tyyppisen Euroopan unionin laajuisen transaktioveron. Se äh, vaikuttaisi omiin varoihin ja tämän vuoksi äh, suosittelemme Ekon valiokunnalle, että he ottavat kaksi tarkistusta mukaan Ensimmäinen on se, jossa me sanomme johdanto osan kappaleessa, että transaktioverolla saadut varat pitäisi käyttää täysin tai ainakin suurelta osin Euroopan unionin budjetissa. Jos tällainen transaktiovero luodaan, se pitäisi kuulua omien varojen järjestelmään. Sitten toisekseen me toteamme, että jäsenmaiden pitäisi varmistaa, että se osa transaktioverossa saadusta tulosta, joka kuuluu unionin omien varojen järjestelmään, siirretään unionin ä, omien varojen piiriin sellaisen järjestelmän kautta, että ä, se tulisi saataville unionin talousarvioon. Seuraavassa mietinnössä, joka annetaan tälle tälle valiokunnalle me tulemme käsittelemään tätä kysymystä. Eli tässä olivat ne kaksi asiaa, jotka halusin mainita. Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Öm, an- Kiitos. Se, mitä Anne juuri totesi ja meille ehdottaa, saa täyden tukeni. Nämä kaksi tarkistusta tekevät hyvän ehdotuksen. Ja toivon, että neuvostossa tapahtuu se, mitä me kaikki toivomme ja minkä yhdeksän jäsenvaltiota kirjeitse puheenjohtajavaltio Tanskalle jo on ilmoittanut. Eli he toivovat, että puheenjohtajavaltio Tanska mahdollisimman pian ottaisi finanssitransaktioveron esityslistalle. Poikkeuksellisesti olen hyvin iloinen siitä, että oma jäsenvaltioni on tässä ryhmässä mukana. Yleensähän se on asioita jarruttelemassa, mutta tällä kertaa siis nopeuttamassa. Ja totesi, että haluamme tätä ja haluamme, että puheenjohtajavaltio mahdollisimman pian tekee asian, ottaa asian esiin. Se, että saadaanko nämä tulot sitten omiksi varoiksi jää nähtäväksi, mutta uskon, että jos tämä vain on mahdollista eikä ole tarpeen luopua ajatuksesta, sitä pitäisi ajaa eteenpäin. Ja niin kuin An totesi, niin tämä on aivan, tai se mitä An ehdottaa, on aivan oikea tie kulkea. Kiitos, Ten Godmanis. Only one small Kiitos. Yksi ainut lyhyt kysymys. Niin kuin oikein hyvin tiedämme, tietyillä jäsenvaltioilla tämä asia on hyvin tärkeä, koska niiden rahoitusala on hyvin suuri, erityisesti esimerkiksi Iso-Britannia. Ja tämä var- vero on käytössä jo Unkarissa ja Ranska pyrkii sen hyvin nopeasti ottamaan käyttöön jo ensimmäinen elokuuta. Kysymys on, että mihin tämä päättyy, jos me tuemme komissiota ja valmistelemme kaiken ja se menee sitten neuvostoon, niin yksi asia ei ole minulle tullut selväksi. Tuleeko tämä sitten vielä sen verran päälle, joka mm, tietyissä jäsenvaltioissa jo on, vai, vai korvaako se sen? Ja tämä on kyllä asia, johon en ole saanut vastausta, sillä kaikilla mailla tällaista veroa ei vielä ole käytössä. Ja niille maille, joilla vero ei ole käytössä, tämä ei ole ongelma, mutta kun on jäsenvaltioita, joissa tällainen FTT-tyyppinen vero on jo käytössä, niin minulle ei ole selvinnyt, että mitä niille sitten käy. Eli muodollisesti tämä työ on ehkä kyllä tarpeen, mutta Lissabonin sopimuksen mukaan tarvitaan äh, kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntä ja sitten tämä koko työ, kaikki työ valuu hiekkaan. Kiitoksia. No vastaus on yksinkertainen. Yksinkertainen se on neuvotteluiden tavoite. Joissain maissa on tiettyjä veroja, toisissa taas ei. Eli täytyy katsoa, saisimmeko aikaan yksimielisyyden, koska kaikkien maiden pitää olla yksimielisiä, jotta voimme perustaa uuden veron, joka juridisesti on sama vero kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Jos yksimielisyyttä ei ole, niin sitä täytyy tehdä muuta ehkä käyttää vahvistettua yhteistyötä, mutta seuraamukset siitä, että voitaisiin käyttää tätä resurssia Euroopan budjetissa, niin se olisi sitten ihan erilainen tilanne. Tällä hetkellä esittelijä ihan viisaasti ehdottaa, ettei tehdä lausuntoa budjettivaliokuntana. Eli noudatamme tällöin lausuntoa, joka tulee budjettivaliokunnasta koskien veron sisältöä, ehdotusta, eri korkotasoja ja niin edelleen. Se koskee talous- ja rahasioiden valiokuntaa, eli esittelijä ehdottaa, että korostamme sitä, että mikäli tämä vero luodaan, ja mikäli se on juridisesti mahdollista, sen pitäisi olla silloin osa yhteisön budjettia sen mukaisesti, mitä komissio ehdotti. Ja sitten katsotaan. Erityisesti pitää välttää tässä arkaluontoisessa aiheessa se, että olemme liian pessimistisiä. Ranskaksi sanotaan, en tiedä voiko sitä kääntää muille kielille, mutta että pahin ei koskaan ole varmaa. Ja lyön vetoa, että tässä onnistutaan, mutta neuvottelusta tulee pitkät. Mutta meidän etumme ehdottomasti on toimia näin. Eli kun ajatellaan tätä strategiaa, olkaa kärsivällisiä mutta meidän täytyy myöskin tarttua mahdollisuuksiin silloin, kun niitä tulee esille. Eli ollaan kärsivällisiä ja esittelijä kertoi meille jo kantansa. määräaikatarkistusten jättämiselle se on huomenna kello 18. Ai, täällä on joku pyytänyt puheenvuoroa, ja koska ilkeästi Isabel ei äsken saanut puheenvuoroa, niin hän saa nyt puheenvuoron. Isabel, oli hyvä. Je souscris Kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti sitoudun tähän strategiaan, joka on samaan aikaan optimistinen ja varovainen. Minulla oli yksinkertaisesti yksi äh, kysymys esittelijälle. Pitää olla varovainen ja pitää olla kuitenkin samaan aikaan tarpeeksi kunnianhimoinen. Ja tässä muotoilussa, kun sanotaan, että varainsiirtoveron kautta saatavat varat pitäisi käyttää kokonaan tai ainakin osittain EUn talousarvion tuloina. Tämä on hyvin varovaista. Minun kysymykseni on se, miksi tai eikö meidän olisi hyödyllistä muuttaa, mutta ehkäpä muutoksia ei pidä tehdä, jotta meillä olisi yhteinen selkeä kanta budjettivaliokunnassa, mutta eikö meidän pitäisi sanoa jo ihan alusta lähtien, mikä meidän toiveemme on. Kun tässä sanotaan heti, että ainakin osittain, niin niin, eikö se nyt laimenna asioita. En usko, että tämä on valtavan strategisen keskustelun arvoinen kysymys, mutta meidän pitää ehkä tässä pohtia, kuinka kunnianhimoisia haluamme olla ja minkälaista sanamuotoa käytetään. En usko, että tämä on mitään hirveän tärkeää. Muutoin olen täysin tämän valitun strategian kannalla, että me olemme mukana ja että me erityisesti tässä korostamme omien varojen kysymystä. Tämä on mielestäni erittäin hyvä lähestymistapa. Euh, euh, Kiitos. Ehkä voimme tehdä tarkistuksen, jotta voimme pohtia tätä asiaa. Henkilökohtaisesti haluaisin noudattaa tätä linjaa ja sanoisin, että tämän kautta pitäisi rahoittaa Euroopan budjettia – mikä sitten puolestaan tarkoittaa, että osittain tai kokonaan. Jos komissio sanoo, että osittain, niin totta kai se on hiukan heikko muotoilu. Mutta täytyy nyt katsoa. Varmaan voimme luottaa esittelijäämme niin, että hän löytää tähän oikean sanamuodon. No niin, eli huomenna määräaika tarkastuksen jättämiselle kello 18. 89. maaliskuuta tämä hyväksytään talous- ja raha-asioiden valiokunta hyväksyy 24. huhtikuuta ja sitten täysistuntoon tämä menee kesäkuussa. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan, eli kohta 11. Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva Euroopan unionin ohjelma. Ai onkin lykätty tämä kohta. Selvä. Eli sitten siirrymme suoraan äänestyksiin. Eli aluksi kohta 16. Kollega Alfons ei ole paikalla, mutta hänen sijalla tilana on varmaan joku muu. Eli Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Viime viikolla käytiin intohimoista keskustelua. Äänestämme, siis tästä on vain yksi äänestys. Äänet puolesta, ei kun kaksi. Ensin pöytäkirja, eli pöytäkirja ensin. Puolesta, vastaan, tyhjää. Kiitos, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys lausunnosta äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Sama juttu, eli hyväksytty. Kolme vastaääntä. Sitten kohta 17. Gormanisin lausunto. Niin, Jöran, ole hyvä. Um, I would have preferred... Olisin toivonut että olisimme lykänneet tämän äänestyksen, mutta ymmärrän, että regivaliokunnan oma pyyntö lykkäyksestä siinä valiokunnassa ei ole vielä toteutunut. Niin kuin Kodmanis aiemmin totesi, tässä lausuntoluonnoksessa on koko joukko numeroita, lukuja, joista emme ole täysin vakuuttuneet. No eiväthän ne mitenkään vaarallisia numeroita ole, mutta niitä nyt ylipäätään tekstissä on, niin kuin Godmaniskin totesi, ja hän ei ole ihan varmaa, että pitäisikö niiden siellä olla vai ei. Olisimme toivoneet, että tämä olisi tämä äänestys olisi lykätty, mutta jos sitä ei voi lykätä, äänestetään, mutta oman ryhmäni ehdotus olisi, että äänestämme tyhjää loppuäänestyksessä näiden epäselvyyksien ja epävarmuustekijöiden vuoksi. Mutta jos on äänestettävä, äänestetään, mutta loppuäänestyksessä ryhmäni niin äänestää sitten tyhjää. Merci. On me dit... Kiitoksia. Sain juuri kuulla, ettemme ole aluekehitysvalikunta saaneet vastausta. He tekevät päätöksen vasta 20. maaliskuuta, eli silloin kun alun perin piti hyväksyä mietintö. Ja meillä on seuraava kokous 21. päivä. No. Siis mikä on esittelijän ehdotus? Kodmanis, olkaa hyvä. I want to explain a little bit. Minä haluaisin vain selventää asiaa hiukan. Äh, minä en ymmärtänyt, mitä tässä edellinen puhuja ähm, tarkoitti. Minuakin tämä ajatus käyttää kolmea kompromissia oli hiukan minullekin järkyttävä, mutta luvut ovat tässä ja aluekehitysvaliokunta on antanut ehdottomasti minulle luvan toimia. Tämä on ero herra Surjansin ja minun välillä. Tässä on ero lukujen ja aikaisemman seitsemän prosentin välillä. Nämä luvut ovat olemassa ja kyllä meidän täytyy keskustella näistä asioista kaikki nämä olevassa olevat, herra Drexian mietinnössä olevat luvut ovat siellä, ja koska minä olen itse ollut tässä työssä mukana, minä tiedän, miten tästä regivaliokunnassa on keskusteltu. Siellä ollaan hyvin järkyttyneitä, sillä leikkauksia on tehty hyvin paljon, komissio ei ole antanut selkeitä vastauksia. Se, mitä minä tässä pyrin tekemään meidän lausunnossamme budjettivaliokunnassa, tämä on melko neutraalia. Me korjaamme komission ehdotuksia, me ilmaisemme pahoittelumme, mutta me emme vaadi, sillä sosiaalista ryhmästä kollegat pyysivät, että me, meidän pitäisi vaatia samaa määrää rahoitusta kuin ennen, mutta tämä mielestäni ole realistista. Meidän pitäisi saavuttaa myöskin joustavuutta ja regivaliokunnassa tämä ei nyt ole selvää. Siis minulle tämä joustavuus ei ole selkeä. Minä olen ymmärtänyt, että koska tämä on olemassa oleviin komission antamiin lukuihin reaktio, meidän pitäisi tässä antaa oma lausuntomme tässä kyseessä eivät ole vain leikkaukset kaikkien syrjäisimpien alueiden kohdalta. Äh, kyseessä ovat leikkaukset kaikkien muidenkin ja siirtymäalueiden kohdalla ja muiden alueiden kohdalla, mutta suoraan sanottuna minun täytyy sanoa, että tämä on se, mitä minä olen voinut tehdä, en voi enää parantaa. Olen pyrkinyt saamaan todelliset luvut ja sitten antamaan budjettivaliokunnan reaktio niihin en halunnut sanoa, että vaadimme lisää rahaa eh, tietyille alueille. Tämä on aluekehitysvaliokunnan rooli ja teillä on se mahdollisuus sitten myöhemmin olemassa, kun viimeiset luvut saadaan. Does this answer? Jöran. Siis voitko äänestää tänään? Eli jos muita huomioita ei ole tästä kohdasta, niin voimme siirtyä äänestykseen. Tässä on useita kompromisseja. Teillä kaikilla on äänestyslista. Eli kompromissi C, äänet puolesta vastaan tyhjää. Kiitos, hyväksytty. Eli seuraavaksi sitten kompromissi A puolesta vastaan. Ajuttaan vastaan. Niin, se on kyllä ihan teidän oikeutenne. Haluaisin vain varmistaa, että ei ole mitään virhettä. Tyhjää. Eli hyväksytty. Huolimatta neljästä vasta-äänestä. Eli seuraavaksi Eli seuraavaksi sitten tarkistus seitsemän. Äänet puolesta vastaan kaikki muut. Eli hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänet puolesta. Vastaan. Kaikki Haglundia lukunottamatta. Eli hylätty. Tarkistus 9. Äänet puolesta. Vastaan. Ahaa. Onko teillä äänestyskortit mukana? Eli pidetään hiukan hauskaa nyt näiden korttien kanssa. No niin, äänestys alkaa. Jos jollain ei ole korttia mukana, niin sanokaa. Francesca ei ole korttia mukana, eli kerro tästä vai miten haluat äänestää. No niin, äänestys päättyy. 16 puolesta, 11 vastaan, ei tyhjiä. Niin Francesca, miten te haluatte äänestää vastaan? Selvä. Eli 16, 12 hyväksytty. Tarkistus 10. Niin, anteeksi. Okei. Okay. Tarkistus 10. Äänet puolesta. Siis tarkistus 10. Vastaan. Ei hyväksytty. Tarkistus 11. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi B. Puolesta vastaan. No, varmuuden varalta tarkistetaan tämä. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 9 plus 1 vastaan, eli hyväksytty. Eli Seuraavaksi tarkistus 15. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ei kun siis, anteeksi. Siis hylätty. Hylätty. Tarkistus 16. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Eli äänestämme sitten loppuäänestyksen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 4 vastaan, 5 tyhjää ääntä. Ai 6, selvä. 6 tyhjää ääntä, Francesca mukaan lukien. Eli lausunto on hyväksytty. Seuraavaksi siirrot. Francescalla ei ole siirtoja josta pitäisi äänestää. Eli muut toimielimet. Esitteli, olkaa hyvä. Herr este eh, é uma alteração considero que não trará problemas. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä ei pitäisi olla mitään erityisiä ongelmia. olemme estelleet asian hyvin myöhään, joten kollegat ehkä tarvitsevat enemmän aikaa sen käsittelyyn, mutta voisimme ehkä selventää muutamia epäilyksiä, joita on. Uskon, että äänestykset voisivat hyvin tapahtua 21. maaliskuuta seuraavassa kokouksessa. Mutta tiettyä kiireellisyyttä tietenkin on, että ne pitäisi sitten tehdä viimeistään 21. maaliskuuta. Kaksi miljoonaa euroa kadrakennuksen Luxemburgissa. Tässä on viivästystä olemassa. Kyseessä on itse asiassa siis rakennuksen huolto. Ja tämä päätös on tehty maaliskuussa 2010. Mehän kannatamme kaikki rakennusten huoltotoimia, sillä niiden tekemättä jättäminen voi aiheuttaa turvallisuusongelmia ja jos huoltoa ei tehdä, sitten korjaustoimet ovat kalliimpia. Tässä hallinto voisi antaa meille jonkin verran lisätietoja toimisto Brysselissä. Meillä on tietoa, mutta emme tiedä, onko tämä nyt kaikkia rakennuksia koskevaa työtä vai koskettaako tämä vain tiettyjä rakennuksia, jotka tarvitsevat äh, huoltoa enemmän kuin toiset. Eli näitä kysymyksiä pitäisi hallinnolle esittää, jotta saisimme tietää, ovatko nämä huoltotoimet kaikille Brysselin rakennuksille tarpeen. Olisiko täällä ketään paikalla, joka voisi meille selventää näitä kysymyksiä? Merci. Uh, Derek. Kiitos. Sitten Derek. Yeah, uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Sain tämän luonnoksen vasta yhdellä kielellä, eikä valitettavasti omallani toissa päivänä. Siksi en ole valitettavasti siihen ehtinyt tutustua. Ja voisimmeko ehkä tätä äänestystä lykätä 21. päivään niin, että ehdimme tutustua ja tehdä sitten huomioita asiaan. Kiitos. Très bien, merci. No niin, kiitos. Eli tänään ei äänestetä tästä. Me käännetään nämä latinalaiset numerot arabialaisiksi. Eli esittelijä teki kysymyksen pääosastolle, kuka täällä edustaa heitä. Sieltä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen täällä infrastruktuuripääosaston, logistiikkapääosaston edustajana minulta pyydettiin äh, taustatietoja liittyen tähän äh, määrärahasiirtopyyntöön. Kyse on äh, uudesta kattavasta sopimuksesta Brysselin kanssa, joka on tarkoitus allekirjoittaa ja jonka on tarkoitus astua voimaan ensimmäinen huhtikuuta. Kyse on siis ähm, kaikkien Brysselin rakennusten äh, kunnossapidosta. Tämä tulee puhemiehistön päätöksestä maaliskuuta 2010 rakennusten kunnossapidon suhteen. Me olemme 20 vuoden ajan olleet omistajia Esimerkiksi tämä rakennus, jossa nyt olemme, sen, se on parikymmenen vuoden ikäinen jo ja alkaa rapistua. Strasburgin tapaus, jolloin katto lähes romahti päähämme, on tässä taustalla ja tällaisen estämiseksi sovittiin aivan uudesta kunnossapitopolitiikasta. Ulkoiset asiantuntijat ovat meitä tässä auttaneet ja nyt on tehty tai ollaan tekemässä uusi sopimus, joka tosin on kalliimpi kuin aiempi. Ja siksi tähän tarvitaan rahaa, lisärahaa. Kyse on nyt siitä, että tämä siis kattaa kaikkia rakennuksia, kaikkia rakenteita, niiden kunnossapito ja huolto. Kyseessä siis katot ja seinät ja lämmitys ja sähköt ja aivan kaikki. Me tulemme toteuttamaan ennaltaehkäisevää kunnossapitoa ja huoltoa jatkossa. Tämä sopimus kattaa myös kaikki korjaukset ja myös päivittäisen kaikkien teknisten laitteistojen toiminnan. Tämän lisäksi tähän sopimuks, tämä sopimus sisältää täydellisen takuun. Eli meidät on tätä kautta vakuutettu kaikkia korjauskustannuksia, korjauskuluja vastaan. Meillä on erillinen budjetti siitä varten, ja jos tätä budjettia ei käytetä, saamme parlamentille palautetaan tämä huolto- tai korjausbudjetti, ja jos taas korjauksiin menee enemmän rahaa kuin on varattu, niin sopimu- toinen sopimusosapuoli hoitaa nämä kustannukset. Eli tässä on tällainen vakuutus. Tässä on myös sovittu, miten usein huoltoa on toteutettava. Henkilöstömäärää on näin lisätty ja samoin heidän pätevyyttään parannettu. Ja maksut riippuvat sitten aiemmin sovituista tavoitteista. Kaikkia tavoitteita varten on indikaattorit. Esimerkiksi on sovittu miten nopeasti korjaus on hoidettava ilmoituksen jälkeen. Tietysti, sama, samoin meillä on tiettyjä laatukriteereitä. Samoin tietenkin ilman laatukriteerit, veden laatukriteerit ja muut on lyöty lukkoon, niin niitä on kunnioitettava. Samoin ympäristöstandardeja on parannettu entisestään. Esimerkiksi on lyöty lukkoon energian säästötavoite. Niin, tässäpä kai periaatteessa suunnilleen äh, se, mitä teidän on tarpeen tietää. Merci. Bon, nous n'allons pas détailler. Kiitoksia. Me no, olemme nyt tässä valiokunnassa äh, lähde käymään läpi kaikkia sopimuksen yksityiskohtia. Kiitoksia näistä suullisista täsmennyksistä. Ja esittelijä sitten katsoo tekstejä yksityiskohdissaan ja ensi kerralla sitten tarkastamme mietintöä ja sitten äänestämme siitä asian hyvin tuntien. Monika, oliko teillä joku kysymys tai huomio? Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Pidän erittäin tarkoituksenmukaisena huolehtia rakennuskannastamme järjestelmällisellä tavalla – on todella tarpeen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa äh, huoltaa rakennuksia niin, että isot korjaukset eivät ole sitten myöhemmässä vaiheessa tarpeen. Mitä näihin äh, hankin, tähän äh, hankintapyyntöön tulee, haluamme tästä ehkä vielä lisää tietoa, eli että onko tämä järjestelmä männä puitteissa hoidettu, mutta meille on luvattu nämä tiedot ja uskon, että voimme äänestää kyllä sitten puolesta. Kiitos. Bien. Monsieur le rapporteur. Kiitoksia sitä esittelijä. Volto dizer que non tinha Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole tässä mitään ongelmaa. Minä voisin äänestää, mutta olen ihan tyytyväinen näihin selvennyksiin, joita äh, saimme. Voisimme äänestää minun puolestani vaikka heti, mitään ongelmaa ei ole, mutta voimme aivan yhtä hyvin äänestää 21. maaliskuuta. Joten äh, suosittelen, nyt äänestämme sitten puolesta 21. päivä maaliskuuta. No niin. seuraava kohta esityslistalla, josta me äänestetään eli kiinteistöpolitiikka. Niin, Monika, kiinteistöpolitiikkaa. Meillä on Orban-hanke. Liittyykö se mitenkään Unkarin pääministeriin? Voi, tähän liittyy vain äh, onnellisia asioita. Ei mitään muita keskusteluja ole tarpeen käydä. No niin saimme komissiolta asiakirjat liittyen kahteen rakennushankkeeseen hyvin vähän aikaa sitten. Täytyy tässä nyt aluksi sanoa, että hiukan minua hymyilyttää, kun totean, että Euroopan parlamentin ja komission käsitykset kiireellisyydestä ovat kyllä aika kaukana toisistaan. Komissio on tehnyt huolellista työtä ja hyvää työtä, mutta siihen meni puolitoista vuotta. Ja minulla oli sitten aikaa kolme päivää. Eli hiukan tämä nyt tietenkin hymyilyttää tämä kiireellisyys. Mutta koska komissio oli tehnyt ähm, työnsä niin hyvin, niin paljon kysyttävää minulla ei ole. Molemmat hankkeet ovat ihan järkeviä. Lyhyesti Kyse on kahdesta rakennuksesta, Orban ja Covent Garden 4. Aiemmin, tai itse asiassa juuri nyt, hän, meillä on käytössämme niin kutsuttu SDM-rakennus, joka on huomattavasti kalliimpi ja Strasburgissa ja tämä vuokrasopimus on hyvin kallis ja tämä uusi vuokrasopimus säästää 3,9 miljoonaa euroa vuosittain. Kyse on 39 000 neliömetristä. Tähän liittyy myös äh, pysäköintitilaa ja niin edelleen. Ja summa oli aiemmin 307 euroa neliömetriltä, yli 600 000 sitten huoltokustannukset, 400 000 valvonta ja vartiointi ja niin edelleen. Eli tämä oli hyvin kallista ja vuokrasopimus on nyt sitten päätetty etuajassa 2011 lopussa niin, että 2012 loppuun mennessä päästään tähän uuteen rakennukseen. Ja tietenkin täytyy tehdä nämä lopulliset sopimukset ennen kuin uusi rakennus voidaan ottaa käyttöön komission pyynnöstä. Orban-hankkeeseen kuuluu 24 463 neliömetriä, 800 000 800 neliömetriä, arkistointitilaa 155 pysäköintipaikkaa ja myös polkupyörä pysäköintipaikkoja. Tämä on hyvin tärkeää monille. Ja sijainti on myös oikein hyvää. Myös ajatellen parlamenttia pari minuutin kävelymatka. Omistaja on SAA insurance asbesti tai muita ongelmia ei ole odotettavissa. Sopimus on 23 vuoden ja täällä on tila 850 henkilölle ja tilaa huomattavasti enemmän kuin, tai tämä tila on paremmin käytetty, tehokkaammin käytetty kuin aiemmassa rakennuksessa. Joten tilanne on ihan hyvä. 5,26 miljoonaa on tämä vuosittainen summa, eli kaiken kaikkiaan tämä on ihan hyvällä tolalla. 23 kuukautta saadaan ilmaiseksi ja jos katsotaan tätä hintaa, Aiempi hinta oli 307 euroa neliömetriltä ja tämä uusi hinta 183 euroa neliömetriltä, joten myös säästöä saadaan aikaan. Ja jos tähän lasketaan sitten vielä se, kuinka paljon rahaa menee sisustamiseen, niin voidaan olla ihan tyytyväisiä. Sitten vielä tämä Covent Garden, vielä 17, 17 000 lisäneliömetriä. Siellä on myös kafeteria, pysäköintitiloja ja niin edelleen. Sopim, vuokrasopimus on 80 vuodeksi ja mitään break up lausaketta ei ole ja saatiin hyvät sään, hyvät sopimussäännöt. Tämä menisi varmasti yli 200 euron, jos break-up-lauseke vaadittaisiin. Asbestia ei, 500 henkilön tilat, omistaja hoitaa sisustuksen e, kiireellisyyden vuoksi. Tätäkään ei ole julkaistu. No, tämä kiireellisyys syntyy siitä, että Belgian valtio on pyytänyt itse asiassa käyttöönsä rakennuksen, jonka komissio oikeastaan alun perin halusi, ja Belgian valtio sitten eh, sai nämä tilat, eh, joita komissio havitteli. Nimelliskustannus 3,287 miljoonaa, miljoonaa tämän Covent Garden 4 rakennuksen osalta 19 400 neliötä, 24 kuukautta ilman kuluja, joten tämänkin rakennuksen suhteen kaiken kaikkiaan mitä rahoitukseen tulee, niin saadaan ihan järkevät ehdot. 144 euroa 160 euroa neliöltä tulee olemaan näiden toimistotilojen hintaa. Ja kun tässä saadaan vielä 24 kuukautta ilmaiseksi, niin ihan edullinen sopimus. Ja kun ajatellaan 15 vuoden kautta, niin tilanne on ihan hyvä. Yht 2,5 miljoonaa omistajaa haluaa vielä näitä muita kuluja ja komissio, jos se nyt haluaa tämän toteuttaa, saa meidän tukemme. Täytyy sanoa, että molemmat rakennukset ovat oikein ää, äh, äh, hyviä, aivan paikallaan, hyvin suunniteltu ja komissio on mielestäni saanut parhaan mahdollisen sopimuksen, kun ajatellaan kiinteistömarkkinoita Brysselissä tällä hetkellä. Tässä ihan nopeasti nämä tiedot tässä kerroin läpi. No, se oli melkoinen urotyö. Eli esittelijä, nämä kaksi hanketta ovat tuettavissa. Puheenjohtajan mikrofoni meni pois päältä. No niin. Eli esittelijä katsoo, että nämä ovat erinomaisia hankkeita, emmekä laadi näistä mitään lausuntoa. Eli näin päätetään. Ennen kokouksen päättymistä annan Iderille puheenvuoron, koska sanoin, että meillä ei ole aikaa, mutta nyt opetamme kokouksen hiukan etuajassa, joten Ider, ole hyvä. Gracias, presidente, por darme la palabra. Por... Kiitos minä haluan äh, esittää virallisen valituksen, kun äh, minä en mennyt saada puheenvuoroa, mutta sain nyt kuitenkin sitten, joten en nyt sitten esitäkään virallista valitusta. No nyt kun tuo aiempi keskustelu oli päättynyt, niin äh, vaikeasta nyt on enää uudelleen kes- käynnistää, mutta joka tapauksessa strategianeuvotteluissa on juuri äärimmäisen tärkeää ja me mielestäni olemme hiukan keskittyneet strategiaan liikaakin ja unohtaneet sisällön. Herra ähm, Rodmanis tuossa totesi ja siksi minä pyysin puheenvuoroa äh, kertoi, että neuvostossa on tiettyä liikehdintää ja kohesiorahastoista on tullut tiettyjä viestejä, että tietyt hankkeet ovat jo vähän halvaantumassa – koska on tiettyjä oikeudellisia ongelmia ja myös äh, maksuongelmia. Ja Kormaani sille halusin sanoa, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, onko tässä nyt maksuongelmia. Jos nyt maksuja lähdetään, lähdetään leikkaamaan, niin niin sitten tämä tapahtuu tietenkin sitoumuksia leikkaamalla ja tämä voi tapahtua ainoastaan äh, alalla. Mielestäni emme ole kyllin äh, paljoa keskustelleet asiasta. Komissio on lähettänyt meille nämä asiakirjat, mutta emme ole neuvostolta saaneet mitään tietoja. Ja kyllä tässä on aika paljon sisäisiä ongelmiakin kai. Heillä, heidän on hyvin vaikea saada aikaan sopimusta, kun on kohesion ystävä porukka ja sitten toisaalla on säästö säästöjä haluava porukka, joten minun mielestäni meidän täytyy näissä esityslistan kohdissa, kun asioista keskustellaan, todella pyrkiä menemään myös näihin itse asioihin, sisältöihin, kun kuitenkin komissiolta tietoa saamme. Valitamme sitä, että emme saa tarpeeksi tietoa, mutta kyllä meillä nyt jotain tietoa on, ja se tieto, mitä meillä on, niin siitä meidän tulisi keskustella, mutta näin ei nyt ole tehty. Kyllä, strategia on tärkeää, ja siitä on nyt keskusteltu yksin omaan. Kyllä myös itse asiasta sisällöstäkin täytyisi keskustella kun nyt kuitenkin näitä ehdotuksia tullaan saamaan sekä neuvostolta että komissiolta. Tämä minä halusin vain sanoa. Pakko Kiitoksia. Siis neuvotteluthan eivät ole vielä alkaneet. Eivät neuvostossa, eivätkä neuvoston ja parlamentin välillä. Ja ne alkavat vasta kesäkuun huippukokouksen jälkeen. Tällä hetkellä tämä aikatauluehdotus Tanskan puheenjohtajuuskaudella määrittelee, että yleisten asioiden neuvosto toukokuussa käsittelee asiakirjaa, jonka nimenä on Negotiating Box, neuvottelulaatikko, jossa ei ole mitään lukuja. Eli se on yhteenveto 27 valtuuskunnan kannasta ja Euroopan parlamentin kantaa myöskin mukana. Ja johtopäätös on varmaan se, että pyydämme, että Eurooppa-neuvosto keskustelisi tietyistä kohdista ja yleisistä suuntaviivoista. Tätä asiakirjaa käsitellään kesäkuussa ensimmäisen kerran. Ja tämän keskustelun jälkeen katsotaan, voidaanko varsinaiset neuvottelut aloittaa näistä luvuista vai tarvitseeko neuvosto vähän lisäaikaa. Ja tämä rahoitus- ja velkakriisi nyt viivyttää tätä työtä. Tähän mennessä valtionvarainministerit, Eurooppa-neuvosto viime viikollakin huippukokouksessa käsiteltiin sataprosenttisesti Kreikan ongelmia ja finanssipoliittisen sopimuksen täytäntöön panosta keskusteltiin ja eurooppalaisen vakausjärjestelmän käynnistämisestä. Eli eurooppalaisesta budjetista voidaan keskustella aikaisintaan ensi kesäkuussa. Ja meidän kannaltamme hankala on se, että meidän on joka tapauksessa tänä aikana järjestettävä tehokkaasti työtämme, jotta voimme täsmentää hiukan strategiaamme ja arvioida valtasuhteita vastapuolen suhteen. Eli 22. maaliskuuta järjestettävä konferenssi on kiinnostava. Parlamenttien välinen konferenssi, joka järjestettiin talous- ja rahasioiden ja työllisyysvaliokunnan kanssa liittyen eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Ja me keskityimme kansalliseen budjettipolitiikkaan, mutta keskustelu oli kuitenkin aika mielenkiintoista, kuten jo tuli esille. Ja varmaan myöhemmin voimme vielä paremmin kuunnella näitä erilaisia kantoja. Eilen ja toissapäivänä Olin Berliinissä ja olin yhteydessä saksalaisiin viranomaisiin. Ja Berliinissä, samoin kuin Pariisissa, ollaan hyvin tietoisia siitä, että meidän täytyy nyt neuvotella monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta meillä ei ole kunnollista kantaa. Ainoastaan se, että Euroopan budjettia on supistettu, ja tämä tietenkin sitten supistaa myöskin kansallisia maksuosuuksia, mutta tämä nyt ei ole meidän neuvottelukantamme, vaan tämä on meillä on nyt odottavalla kannalla. Tämänhetkinen kriisi nyt pitää kaikki kiireisinä. Nyt kun Fukushima alkaa viiletä, niin voimme todellakin käynnistää neuvottelut. No niin. Kiitoksia kollegat. Seuraava kokous 21. maaliskuuta aamulla ja iltapäivällä. Kokous päättyy. Voilà, ben je suis